mitään pk-yritysten edustajaa. Ja kun kyse on eurooppalaisen teollisuuden tulevaisuudesta, niin heilläkin on oma roolinsa. Ja jos nyt sanotaan jotain vähän ironisesti tähän lopuksi, puheenjohtaja, niin oli hämmästyttävää, että kun puhutaan Euroopan teollisuuden tulevaisuudesta, ja siellä oli paneelissa Daimler Chryslerin edustaja, ja sehän on yritys, joka kuuluu oikeastaan menneisyyteen. Gelungener Hinweis. Äh, niin, ihan osuva huomio. Mutta hän ei edusta Daimler Chrysleria vieraana, vaan hän johtaa teknologiafoorumia. Se oli tausta. Tässä ehkä viittaus virhe, mutta ihan, ihan totta. Varmasti huomasit pian myös, että ei ole kyse ainoastaan suurten yritysten edustajista, vaan ihmisistä, jotka ovat henkilöinä. Tämä oli tämä ajatus, että henkilöt eri tavoin tekevät työtä yrityksissä, osittain, osittain järjestöissä tai teknologiafoorumeissa, työstävät sitä kysymystä, mitkä kriteerit ja ongelmat ovat tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan teollisuuden tulevaisuutta. Tämä on meille tärkeä aihe, siitä on keskusteltu muutamat kerrat ja yhdessä päätimme käydä tätä keskustelua perusteellisemmin. Teollisuuskomissaari on kuukauden lopulla täällä vieränämme myös, joten siksi varmasti on ihan hyvä, että saamme vähän tankattua ajatuksia tuolta oikeasta elämästä ja miten, sitten tiedetään, miten jatketaan muutaman vuoden ajan. Charles Chichester. Hey, uh, first of all, thank you for... Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä lausunnostanne ja haluaisin ilmaista myötätuntoni tilannettanne kohtaan. Me olemme kaikki kokeneet vastaavaa ja puhun nyt tässä 25 vuoden kokemuksella, kun olin pienyrittäjänä tosi elämässä. Haluaisin olla iloinen kuullessani äh, edellisen puhujan äh, kiinnostusta kohtaan pk-yrityksiin. Ja olen yhtä mieltä hänen kanssaan. Ehkäpä hän voisi äh, korjata tämän esityslistassa olevan pienen virheen puhumalla PK-yrityksistä. Ähm, herzlichen Dank No niin, sydämelliset kiitokset ymmärryksestä ja siitä, että suhtaudutte näin mukavasti tässä hankalassa, kiperässä kysymyksessä. Aloitamme kuulemistilaisuuden. Olen sopinut vieraittemme kanssa, vaikka tässä on hyvin korkea-arvoisista ihmisestä kyse, että puhuisivat vielä hiukan lyhyemmin kuin mitä tässä aikataulussa on suunniteltu, jotta meillä olisi mahdollisuus esittää enemmän kysymyksiä. Tiedämme kaikki, että aikarajasta on hankala pitää kiinni. Tämä on vieraita kohtaan hiukan epäkohteliasta, mutta meillä on tällainen käytäntö, että kello käy ja se auttaa, koska siitä näkee, miten kauan on puhunut. Ehkä tämä auttaa kaikkia, ei ainoastaan kollegoita, parlamentin jäseniä, vaan myös teitä. Ja sitten ei synny stressiä loppupuolella, kun toimitaan näin. Aloitetaan. Järjestys on tällainen kuin mitä kutsussa on printattu. Eberhard Vesi joka tulee Euroopan teknologiafoorumista, ja hän siellä on tärkeässä roolissa, kun puhutaan Euroopan tulevaisuudesta – Meillä on myös käsissä hyvää tutkimustulosta hänestä, häneltä, joten professori Vessi, antaisin teidän puhua ensin, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, teollisuusvaliokunnan jäsenet Euroopan parlamentissa. Olen täällä tänään ja erityisesti haluan korostaa, että edustan tänään Manu Futurea ja siellä on 2500 pk yritysten mukana. Ja siellähän mietitään nyt sitten tuotantotekniikan tulevaisuutta Euroopassa ja millaisia painopisteitä meillä täytyy olla, jotta Eurooppa voi edetä tällä alalla. Ja olen hyvin kiitollinen Bytikofferin kysymyksestä. Ja tietysti Daimler toivottavasti nyt ei kuulu menneisyyteen, se on se toinen juttu, mutta voimme sitten jossain toisessa yhteydessä puhua siitä. Ja nyt sitten haluamme tietysti puhua myöskin pk-yritysten puolesta, joita meillä on Euroopassa ja jotka ovat menestyksekkäitä, ja hyvin usein ne jäävät varjoon. Haluaisin nyt vielä kiittää teitä tästä kutsusta tähän kuulemiseen ja tietysti myös tästä mahdollisuudesta vastata teidän kysymyksiinne. Täytyy myöntää, että kun mietin tätä aihe. Se oli minulle hiukan yllätys. Minulle Eurooppa ilman kilpailukykyistä teollisuutta ei ole kuviteltavissa, koska ilman vahvaa teollisuustoimintaa Euroopan talous ei ole erittävän vankka pysyäkseen terveenä, ja jotta voisimme rahoittaa esimerkiksi eläkejärjestelmää. Euroopan teollisuus tällä hetkellä edustaa 30 prosenttia arvoluonnista ja kaikista tilastoista näkee, että yksi työllisyys, yksi työpaikka teollisuudessa rahoittaa kaksi muuta työpaikkaa, joten siksi se on erittäin tärkeää, että voimme pitää teollisuuden Euroopassa ja vielä laajentaa sitä. Teille tämän valiokunnan jäseninä te varmaan tiedätte, että meille teollisuus on hyvin tärkeä asia ja haluaisin puuttua muutamaan kohtaan, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin kestävyys kestävyyteen liittyy ekologisia ja taloudellisia tavoitteita. Tehän tiedätte, miten rahoituskriisi on vaikuttanut meihin ja me tiedämme nyt, kuinka tärkeä kestävyys on, eikä pelkästään kestävyys ympäristöön. kysymyksissä ja resurssien suhteen, vaan myöskin mitä tulee rahoitukseen ja voittoihin. Tämä on mielestäni lausunto, jonka aikaisempi tutkimuskomissaari Potocnik totesi, ja Tämä liittyy myöskin siihen, mitä Manufuturessa tehdään ja mitä haluamme saavuttaa. No mitä sitten opimme kriisistä? Reaalitalous on kasvun pohjana, myöskin hyvinvoinnin pohjalla. Ja sosiaalisuuden kysymyksiin liittyy työ. Ja tämä nyt on tänä päivänä vielä tärkeää, tärkeämpää kuin aikaisemmin. Ja teollisuustuotanto liittyy näihin kaikkiin kolmeen kestävyyden osa-alueeseen. No sitten tällä hetkellä, no haluaisin nyt, että katsotte tätä kuvaa. Se on moottori tulevalle vähähiiliselle taloudelle. Ja jo nyt noin 20 prosenttia työntekijöistä on insinöörejä ja tuotanto on korkean teknologian tuotantoa. Ja siinä on mukana monia teknologian aloja, joita on kehitetty. Ja tuotanto on hyvin virtaviivaista ja mahdollisimman puhdasta. Ja ihanteellisesti se ei tuottaisi ollenkaan päästöjä tai jätteitä tulevaisuuden tehtaissa. Ja Tätähän me mietimme ja tämän suhteen olemme tehneet ehdotuksia. Euroopan tutkimus- ja innovaatiopolitiikka tähtää tulevaisuuden perspektiivien muuttamiseen ja meidän tyy miettiä myöskin yhteiskunnallisia haasteita. Kyse on teknologisesta pushista ja markkinoiden pullista. Ja tällä tavalla tätä voidaan parhaiten kuvata. Ja Tähän liittyy paradigman muutos tutkimuksessa ja innovaatiopolitiikassa, kun siirrymme seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta kahdeksanteen. Ja nyt taloudellinen menestys, ja siitähän viime kädessä on kysymys. Meidän täytyy lisätä näitä tehokkuusvaatimuksia, meidän täytyy miettiä palveluita, joita myydään markkinoille, ja sitten yhteiskunnalliset haasteet määrittelevät sen, kuinka puhdasta energiaa on ja kuinka kestävää teollisuustuotanto viime kädessä on. No sitten, jotta meillä olisi dynaaminen ja kilpailukykyinen Eurooppa, me tarvitsemme kasvua ja teollista kestävyyttä ja johtajuutta, ja siihen liittyy ehdottomasti innovaatio. Ja toivottavasti on nyt selvää, että Euroopassa tarvitaan innovatiivista teollisuutta, jotta voimme saada aikaan tätä kasvua. Kasvua, jota vaaditaan ja joka täyttää myöskin yhteiskunnalliset ja ympäristöön liittyvät haasteet. Meillä on nyt Eurooppa 2020 strategia, joka näyttää meille tietä. Mutta EUn ja yksityissektorin pitää tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja meidän täytyy luoda sille oikeat puitteet. Euroopan teol- Euroopalla on tulevaisuutta, jos Euroopassa on kunnon teollisuutta. Kiitos. Sydämelliset kiitokset tästä hyvin selkeästä ja lyhyestä esityksestä. Seuraavaksi annan suoran puheenvuoron professori Kermaasille. Teidän pitää ehkä vaihtaa sinä paikkoja. Se on niin helpompaa. Meidän tämän tulevaisuuden teknologian takia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 Dank u, meneer de voorzitter, voor de gelegenheid dat ik hier mag komen om uh, iets te vertellen over de mogelijkheden die de bouwindustrie kan bieden. Kiitos puheenjohtaja, että sain tulla tänne puhumaan siitä, mitä rakennusala voi tarjota Euroopalle. Kiittäisin myöskin valiokuntaa tästä myönteisestä aloitteesta, koska meille on hyvin tärkeää voida suoraan valiokunnassa – tämän alan tulevaisuudesta. Puhun siis eurooppalaisen rakennusteknologiafoorumin nimissä. Tämä on historiassa ensi kertaa esiintyvä asia. Arkkitehdit, yritykset, alihankkijat ja käyttäjät, eli rakennusten asukkaat, on nyt yhdistetty yhteen järjestöön ja kaikki ovat työstäneet yhteisen tulevaisuuden näkymän. Ja tässä mielessä minä haluan käyttää täällä valiokunnassa puheenvuoron. Haluaisin selkeästi viitata siihen, että rakennusteollisuus on hyvin pitkälti pk-yritysvoittoista. Muutamat luvut tähän alkuun. Yhdistyneessä kuningaskunnassa raportissa osoitettiin, että investoinnit rakennusalaan vaikuttavat suoraan 2,8 tai kertaisesti tähän investointiin verrattuna taloudellisen toiminnan muodossa. Eli pienet, ainoastaan pieni osa investoinnista kuluu tässä hukkaan. Ja tässä on kyse rahoista, joita käytetään alueellisesti, jos on investoitu alueellisesti, kansallisesti, jos on investoitu kansallisella tasolla ja samoin Euroopan tasolla. Mutta rakennusala on näin erittäin voimakas. Meillä on kolme miljoonaa pk-yritystä ja tämä tarkoittaa sitä, että ihan suoraan, ihan pienimpiin tämän verkoston osiin investoidaan. Norjassa on osoitettu, että investoinnit vaikuttavat 20-kertaisesti, jos otetaan huomioon kaikki investoinnit tähän alaan. Eli kyse on todella valtavasta alasta. 10,4 prosenttia BKTstä, 30 prosenttia teollisuuden työpaikoista. kaksikymmentäkahdeksan kahdeksan prosenttia, eli suuri osa on tällä hetkellä palvelua. Ja sitten loppuosasta suuri osa on rakennusalaa. Noin 50 miljoonaa ihmistä toimii rakennusalassa. Ja tämä on suurin os, suuri osa työntekijöistä. Kyse on usein PK-yritysten työntekijöistä ja nämä ovat usein alihankkijoita muille, koska muut käyttävät tietenkin näitä rakennuksia. Eli me olemme tavallaan näin yhteiskunnan arkkitehtiä, kun yhteiskunnan odotukset muuttuvat, niin tietenkin tämä on otettava huomioon myös rakennusalalla. Energiainfrastruktuuri esimerkkinä ja esimerkiksi myös yhteiskunnan ikääntyminen. Lähdetään liikkeelle energiasta. Suuri osa Euroopan energiasta käytetään rakennuksissa. Ja jos haluamme poliittisesti olla riippumattomampia Venäjältä ja arabimaailmasta tuotavasta energiasta, meidän täytyy muuttaa rakennuksiamme. Tämän pitäisi olla ykkösprioriteettina, se on ihan selvää. Välttämätöntä tässä yhteydessä on esimerkiksi huolehtia kannustimista, jotta saadaan omistajat uskomaan, että uudistuksia tarvitaan. 200 miljoonaa rakennusta. Ihmiset on saatava muuttamaan asuntojaan, talojaan, ympäristöä niin, että energiaa käytetään vähemmän. Kannustimia voitaisiin käyttää ehkä myöskin poliittisia sääntöjä, joiden mukaan omistajien on huolehdittava siitä, että rakennus tai asunto on sellainen, että energiaa kuluu vähemmän. Ala on hyvin monimutkainen ja erittäin kestävä. Ja jos saamme selkeät säännöt, niin me heti sopeudumme näihin uusiin sääntöihin. Tämä on meidän ajattelutapamme. Ja tämä koskee koko ketjua tutkimusinstituuteista, yliopistoista, teollisuuden alaan kokonaisuutena ja pk-yrityksiin infrastruktuuri toiseksi. Suuri osa Euroopan infrastruktuurista liittyy liikenteeseen ja energian saannin turvaamiseen, veteen myös, mutta suuri osa infrastruktuurista on vanhentunutta ja sitä tulisi uudistaa. Toisaalta yhteiskunta muuttuu yhä kaupunkimaisemmaksi. Tämä kuormittaa infrastruktuuria ja tämä tarkoittaa sitä, että infrastruktuuri on meille suuri haaste. Ja liikkuvuuteen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä ja tässä myös energian säästö, mahdollisuudet, turvallisuus ja se, että eri liikennemuodot toimivat hyvin yhteen. Lisäksi on nähtävä, että suurin osa esimerkiksi silloista kuormittuvat kovasti ja suurin osa näistä on rakennettu ja suunniteltu 60-70-luvulla ja silloin elinajan odote oli 50 vuotta. Ja mitä meidän nyt pitää tehdä tämän infrastruktuurin kanssa, kun tämä aika luu umpeen? Nämä ovat valtavia kysymyksiä, joita me joudumme käsittelemään. Lisäksi tietenkin koko Euroopassa nähdään televisiosta valtavia tulvia, jopa satoja kuolemia miljoonien edestä tulvien aiheuttamaa tuhoa. Meidän täytyy yhdessä löytää ratkaisu tähän ongelmaan, miten voimme huolehtia luotettavaa tapaa infrastruktuuristamme. Toisin sanoen, tehtävä on luoda infrastruktuuri, joka sopii hyvin yhä kaupunkimaisempaan yhteiskuntaan. Kolmas esimerkkini, ja näin pääsen pian esitykseni loppuun, tämä koskee kolmatta tärkeää alaa, kun puhutaan ikääntymisestä ja terveydestä. Tästä kuvasta näette, että Euroopan väestö lisääntyy hitaasti, mutta työikäisten määrä pienenee. Eli tuo kuilu näiden kahden välillä kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että puutetta on esimerkiksi sellaisten asuntojen osalta, jotka sopisivat vanhuksille. Ranskassa esitettiin vähän aikaa sitten tutkimus tästä ja ikääntyminen yhteiskunnassa tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät liiku niin paljon, yhteyksiä on vähemmän ja vanhemmat ihmiset, joilla on vähemmän yhteyksiä, ovat tilanteessa, jossa esimerkiksi terveys kärsii helpommin. Jos haluamme puuttua tähän, niin vanhempien pitää voida, ikääntyneiden pitää voida elää oloissa, jossa voidaan liikkua enemmän ja olla enemmän yhteydessä muihin ihmisiin. Tämä vaikuttaa myös infrastruktuuriin. Jos ajatellaan vaikka kauppoja, niin kaupat kasvavat kasvamistaan ja ovat pitkänä keskustoista. Ja miten vanhukset pääsevät näihin kauppoihin? Vanhusten pitää voida ostaa päivittäin joitain tavaroita. Kauppoja pitää olla siis riittävän lähellä, ainakin pikkukauppa pitäisi saada hyvin lähelle oman naapurustoon. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan, miten paljon ikääntyneitä yhteiskunnassa alkaa olla. Mitä me haluamme? Meille tärkeää on yhteenvedonomaisesti se, että luodaan sellaiset olot, joissa yhteiskunta voi luoda myönteisen elämisen mahdollisuuden. Rakennusalalla on vaikutusmahdollisuutensa tässä yhteydessä. Yksi mahdollisuus on se, että omistajia nyt kannustetaan toimimaan oikein. Haaste on myöskin siinä, että rakennusala itse sopeutuu. Tässä voitaisiin painostaa myös lainsäädännön kautta. Nyt ei pitäisi säädellä ainoastaan tuotteita, vaan sitä, mitä nämä tuotteet tarjoavat, miten ne toimivat. Energian, o anteeksi, asunnon on oltava energiatehokas pitäisi huolehtia siitä, että energian käyttöä siis vähennetään. Rakennusalan pitäisi myöskin toimia vastuullisesti omien tuotteidensa osalta. Meidän pitää tässä tukeutua tutkimukseen ja yhteyksiin muiden alojen välillä. Kannustimet voisivat olla suureksi avuksi tässä yhteydessä. Kiitos. Oikein sydämelliset Kiitokset, professori Maas. Seuraavana pyytäisin Gabriel Greenia tämän oman alustuksensa, kunhan siellä vaihdetaan hiukan paikkaa ensin. Hoffentlich weiß nachher noch jeder, wo er sitzt, hinter dem richtigen Schild. Herr Gabriel Green ist wissenschaftlicher... Gabriel Green on tieteellinen johtaja atomia vaihtoehtoisten energioiden järjestön johtaja ja hän on myöskin johtanut materiaalitutkimussäätiötä. Eli laaja tausta myös hänellä, eikä myöskään yrityksen edustaja siis. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President, uh, distinguished members of the... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon ITRE-valiokunnan edustajat on ilo olla täällä puhumassa teille tänä aamuna. Haluaisin lyhyesti kertoa teille ICT-sektorista ja erityisesti puolijohdeteollisuudesta. Tällaisessa yleisluontoisemmassa kuulemistilaisuudessa tämä perustuu olemassa olevaan eurooppalaiseen teollisuuteen ja elinkeinoelämäämme. Äh, haluaisin kertoa teille, että olen itse perustanut kolme high-tech pk-yritystä, joten olen erittäin iloinen siitä, että nyt keskustelemme näistä asioista. Erityisesti haluaisin tai toivoisin voivani vastata kolmeen valiokunnan puheenjohtajan esittämään kysymykseen, mihin tämä ala on menossa, ja erityisesti millaisiin toimeen tulisi ryhtyä EUn jäsenvaltioissa ja elinkeinoelämän alalla, jotta voimme ylläpitää kasvua ja olla johtoasemassa. Ensinnäkin ICT-sektori ja erityisesti puolijohdesektori edustaa erittäin suurta mahdollisuutta Euroopalle, erityisesti PK-yrityksillemme. Kuten voitte nähdä tästä kuvasta, niin Järjestelmät, jotka käyttävät piisiruja, ovat jatkuvassa kasvussa ja erilaiset informaatiovälineet ja henkilökohtaiset tietokoneet ovat vain pieni osa tätä teollisuutta. On erilaisia älyvälineitä, joita käytetään autoissa, älykkäissä rakennuksissa ja niin edespäin. Kaksi miljardia jopa enemmänkin tällaisia upotettuja prosessoreja ja jopa kolme mil- triljoonaa tällaista välinettä tullaan jatkossa tarvitsemaan eri aloilla ja Euroopan teollisuus keskittyy nimenomaan sellaisiin tuotteisiin, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeisiin, olipa kyse sitten energia-alasta, ajoneuvoteollisuudesta, Äh, terveydenhuoltoalasta. Jos katsotaan nyt sitten näitä mikrovetoisia äh, elementtejä, jotkut ovat jo viitanneet muun muassa ikääntymiseen, terveydenhuoltoon, energiaan, äh, energian säästämiseen, yhteiskunnan tarpeisiin. Voidaan todeta, että viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana ja kahden seuraavankin vuoden aikana kasvuennusteet ovat melkoiset. Ja hyvä uutinen on se, että Euroopassa ollaan todellakin etulinjassa näillä avainmarkkinoilla. Me olemme hyvin vahvoja tällä alalla. Ja tässä, tämän kuvan oikealla puolella näette, että eurooppalaiset yritykset ovat joko ykkösiä, kakkosia tai kolmosia markkinaosuuden osuudeltaan. Kuitenkin Kuten tiedämme, Euroopallakin on maailmanlaajuisia haasteita edessään, haasteita, jotka liittyvät muun muassa tutkimuksen ja kehityksen kustannusten räjähtämiseen, alhaisten kustannusten kilpailuun, erityisesti Aasiasta tulevaan kilpailuun. Teknologia ja arvoketju jatkuvat koko ajan ja yhteiskuntakin kehittyy koko ajan ja kaikki tämä täytyy ottaa huomioon. Jos nyt katsotaan tätä tutkimus- ja kehityskysymystä, olen pahoillani, että tämä on hiukan monimutkainen kuva. Näette täällä kuvat, näet tässä lukuja, jotka liittyvät tähän pi, pi kehitykseen. Jos kun katsotaan, miten nämä sili, pi, tai silikoni tuotteet kasvavat, niin myöskin tutkimus- ja kehityskustannukset kasvavat. Ja täällä oikealla näette, että tutkimus- ja kehityskustannukset, jotka liittyvät teknologian kehitykseen, ovat nekin nousussa. Puhumme useista miljardeista dollareista, joita tarvitaan, jotta tuotantokykymme pysyy yllä. Tästä syystä ja johtuen jatkuvasta kehityksestä vaatimuksissa voitte huomata, että merkittävää muutosta on tapahtunut ICT-alalla niin Euroopassa kuin kansainvälisestikin. Ja täältä kuviosta näette vuodelta 2001 alkaen aina vuoteen 2009 voitte tästä todeta, että suurimpien olemassa olevien yritysten lukumäärä, joilla on ö, tuotantokapasiteettia, on laskussa melkoisesti, ja tämä on suuri haaste meille. Jos katsotaan ihan oikeanpuoleisinta ö, saraketta, niin siellä voitte nähdä olevan vain y- yhden eurooppalaisen yrityksen, jolla on tuotantokapasiteettia. Puhumme tässä olennaisesti noin viidestä, vi, siitä, että 15 yrityksestä ollaan menty viiteen yritykseen. Tämä on melkoinen mullistus, melkoinen ö, muutos, dramaattinen muutos ö, alalla. Ja tätä ei kuitenkaan uskoakseni ole otettu huomioon, kun olemme pohtineet ö, komission tutkimus- ja kehitysohjelmia. Tähän täytyy kiinnittää huomiota. Jos sitten ajatellaan maailmanlaajuista tuotantokapasiteettia, niin se MOS se tuottaa tuottaa siruja. Siellä on muun muassa Intel, se on riippumaton entiteetti IBM niin ikään, ST Euroopassa, Aasiasta löytyy Samsung ja TSMC. Se on kaikille avoin palvelu. Joten aika pieni järjest- pienestä järjestelmästä puhumme. Jos katsotaan nyt ihan IBM ja lähdetään tuolta kaavion alaosasta, niin voitte nähdä, että IBM ja Samsung ovat tärkeimpiä tuotan, tuottajia. Ja jos katsotaan tutkimusliittoumia, niin näiden joukossa on vain yksi eurooppalainen organisaatio. Ja tämä kertoo jotain siitä, miten vahvoja olemme tällä alalla, joten kyllä meidän täytyy ottaa itsemme niskasta kiinni. Sitten erillinen kuva, jossa puhutaan puolijohde teollisuusklustereista Euroopassa. Meidän täytyy todellakin klusteroitua. Meidän täytyy tuottaa paikallisia klustereita, yritysryppäitä. Ja tästä diasta näette myös, että meidän täytyy tukea paikallisesti, kansallisesti ja Euroopan unionin tasolla yrityksiä. Näette tästä, että niin tämä on yhdeksän kuukautta vanha vain tämä dia. Voitte nähdä tästä, että Euroopassa on kolme tuotantoyksikköä, yksi Dublinissa, Irlannissa, Intel yksi Grenoblessa, Ranskan piilaaksossa, ST, ja Dresdenissä on yksi ö, tuotantoyksikkö. Se on oikeastaan jo suljettu, joten se voidaan, sen päälle voidaan pistää ruksit, joten voitte tästä kyllä hiukan päätellä, että miten dramaattinen tilanne on. Mielestäni, niin mitä voimme tehdä? Mielestäni meidän täytyy mennä eteenpäin uudenlaisten ekosysteemien alalla. Täytyy tehdä yhteistyötä eh, Euroopan alueiden kesken, kaupunkien täytyy tehdä yhteistyötä, teollis- eh, tutkimusinstanssien täytyy tehdä yhteistyötä, täytyy löytää uusia tiedon pyramideja, jotta voidaan mennä eteenpäin näillä aloilla. Ja koulutuksen ja tutkimusteollisuuden lisäksi jo varhaisessa vaiheessa täytyy ottaa mukaan myös alueet, kunnat, kaupungit ja alueelliset liitot. Ja niistä täytyy muodostaa niin sanottuja integraatiokeskuksia, jotka voivat Euroopan tasolla kilpailla. Yksi kollegoistani tänä aamuna sanoi, että Euroopan instituutioiden ja privaattisektorin täytyy tehdä yhteistyötä ja meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä Euroopan alueiden kanssa. Jos ajatellaan vaikka Saksin aluetta, se on myötävaikuttanut mikroelektroniikan kilpailukykyyn Saksassa, jos ajatellaan Grenoblea. Se on ihan pikkuinen kaupunki, 120 000 ihmistä. Siitä on tullut Ranskan piilaakso alueen ja kaupungin tuen ansiosta. Hyvä uutinen on se, että olemme jo aloittaneet työn. Dresdenissä sidosryhmät ovat tehneet jo MOU-sopimuksen. Saksin PI-instanssien johtajat ja Dresdenin pormestari ovat tehneet yhteistyösopimuksen ja myös Grenoblessa on samaan laista toimintaa. Siellä on tällainen polde competitivité ja alue ovat tehneet yhteistyösopimuksia. Ja me teemme tällaisia aloitteita jatkuvasti. Me myös, meillä on myös aloite iCities, joka, jonka tavoitteena on saada aikaan älykaupunkeja. Ja meidän täytyy nimenomaan keskittyä siihen, missä Eurooppa on vahva. Eurooppa on vahva muun muassa liikkuvuuden ja älykkäiden rakennusten alalla. Tällä hetkellä me pyrimme toteuttamaan tätä aloitetta laajemminkin Euroopassa. Monet yrity- yliopistot, muun muassa Cambridge, joka on yksi johtavista tutkimusyliopistoista. Cambridge ja englannin viranom- englantilaiset viranomaiset, brittiviranomaiset ovat aloittaneet tällaista yhteistyötä olemme pyrkineet saamaan tukea tälle konseptille ja olemme pyrkineet nopeuttamaan kehityskulkuja. Ja ensimmäinen yrityksemme tämän puolesta oli EITn toiminta. Ja tässäpä suhteessa olimmekin aika yllättyneitä, kun totesimme, että kaupunkien ja alueiden rooli saattaisi nykyisellään olla este tutkimukselle, ja siksipä keskustelemmekin komission ja parlamentin kanssa siitä, että voisiko komissio tätä johtopäätöstään hiukan selventää, että miksi näin on. Jos mennään eteenpäin, haluaisin vielä näyttää teille yhden esimerkin siitä, miten tällaiset aloitteet voivat toimia. Tämä on esimerkki, jonka parissa itse olen tehnyt työtä. Se liittyy Grenobleen näette tässä Grenoblen laakson kuvassa. Me olemme tehneet yhteistyötä kaupungin ja alueen kanssa. Me olemme nimenneet kolme aluetta. Kyse on jokien suistoalueesta tai tällaisesta kolmioalueesta. Ja meillä on siellä kolme keskusta, jotka liittyvät informaatioteknologiaan ja terveydenhuoltoon. 1,2 miljardia on, euroa on mittakaava kuudessa vuodessa. Vuotuinen budjetti on noin miljardi, miljoona euroa, miljardi euroa vuodessa. Tässä, tästä saatte pienen kuvan siitä, minkälaisia investointeja tarvitaan. Noin 7000 insinööriä, 10 000 opiskelijaa, 10 000 tutkijaa ovat mukana. Uskon, että tällainen voidaan toteuttaa muillakin paikoilla, muillakin, muissakin yksiköissä Euroopassa, jos vain tehdään yhteistyötä, tiivistä yhteistyötä. Johtopäätös. Mielestäni tämä sektori on erittäin suuri mahdollisuus Euroopalle, mutta selvää on myös se, että se on myös muiden sektoreiden tukena, muun muassa rakennusalalla. Eurooppa tulee saamaan kilpailuetua, jos me voimme luoda äly älykkäitä rakennuksia ja jos voimme sitten liittää nämä rakennukset älyverkkoon älykkäällä tavalla, jos saamme aikaan älykkäitä autoja, sähköautoja, jotka vaativat paljon yksiköitä. Joten tämä sektori on monien muiden sektoreiden tukena ja me tarvitsemme Euroopan laajuisia integra- integraatiosektoreita, jotta PK-yritykset pääsevät osa, osallisiksi siitä tietotaidosta, jota tarvitsevat. Tällä hetkellä, kuten sanoin, vain viisi suurta yritystä on jäänyt henkiin tällä alalla, mukaan luettuna yksi eurooppalainen yritys. Nyt Euroopassa tarvitaan enemmän tutkimusta, teollisuutta, koulutusta ja kaupunkien kanssa tehtävää ja yhteistyötä, samoin kuin alueiden. Kiitoksia. Oikein sydämelliset kiitokset. Herra Green. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa tohri Wolfgang Priske, ensimmäinen, joka on myöskin hallintoneuvostossa suuressa yrityksessä Bayer AG:ssa, mutta hänet on kutsuttu siksi, että hän on varapuheenjohtajana Sefikissä – ja hän on mukana korkean tason ryhmässä, jossa tutkitaan keskeisiä kehitystä vauhdittavia teknologioita. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, members. Kiitoksia puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Hyvät naiset ja herrat, minulla on ilo nyt voida puhua täällä teille ja kertoa teille hiukan eurooppalaisen teollisuuden tulevaisuudesta ja keskityn kemian teollisuuteen. Tänään, kuten kuulitte, puhun Tsehkin edustajana vastaan innovaatio- ja tutkimuskysymyksistä Euroopan kemikaalialalla. Kun mietin, mitä vastuualueita tälle valiokunnalle kuuluu, tällä puhutaan teollisuuspolitiikasta, tutkimuksesta, innovaatiosta, uusista teknologioista, PK-yrityksistä ja niin edelleen. Ja sitten mihin Euroopan kemikaaliteollisuus sitten sopii. Tällä hetkellä Euroopan kemianteollisuus on vielä maailman johtaja. 30 prosenttia maailman kemian tuotannosta tulee Euroopasta. 96 prosenttia yrityksistämme ovat pk-yrityksiä, ja ne edustavat noin 28 prosenttia kaikesta myynnistä, joka edustaa noin 600 miljardia. PK-yritykset ja suuret yritykset muodostavat symbioottisen verkoston ja lisäävät Euroopan monimuotoisuutta. Ja vaikka on hyvin merkittäviä rakenteellisia muutoksia globaalissa kilpailussa, liittyy myöskin työllisyyteen, työllisyys on kuitenkin aika vakaata. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 2 prosenttia työpaikoista on hävinnyt. 29 000 yritystä kuuluu tähän alueen ja niissä on 1,3 miljoonaa työntekijää ympäri Eurooppaa. Ja meidän täytyy pitää kiinni tästä kannasta, jotta voimme pitää kiinni vahvasta tuotantoteollisuudesta Euroopassa. Kemian teollisuus on hyvin keskeinen elementti, kun ajattelemme eurooppalaisen mallin kilpailukykyä ja myöskin tulevia yhteiskunnallisia muutoksia. Tähän liittyy monia seikkoja ja otan niistä nyt muutaman esille. Jos ajatellaan kasvihuonepäästöyksiköitä, joita tulee suoraan tai epäsuorasti kemianteollisuudesta, kaksi tai kolme päästöä säästyy, kun käytetään kemian teollisuuden luomia teknologioita muille aloille. Ja meillä on potentiaalia lisätä päästösäästöjä. Ja tämä suhde voidaan muuttaa yksi suhde neljään parantamalla tuotantoprosesseja ja tehostamalla energiansäästöä esimerkiksi eristyksen avulla. Jos ajatellaan nyt uutta teknologiaa jokapäiväisessä elämässä, esimerkiksi kodin koneissa, tai kosketusnäytöissä, ne kaikki liittyvät tuotteisiin tai prosesseihin, jotka tulevat kemian teollisuudesta. Lisäksi Hyvin usein puhutaan talouden vihertämisestä ja se liittyy näihin tuleviin prosesseihin ja tuotteisiin kemian alalta. Esimerkiksi 10 prosenttia kemian tuotteista tuotetaan jo nyt bioteknisissä prosesseissa ja tulevaisuudessa vielä lisäämme uusiutuvien energioiden käyttöä. Euroopan kemianteollisuus on kiistämättä kestävyyden pohjana lähellä kaikilla teollisuuden aloilla. Ja se tuo, antaa kestäviä ratkaisuja kumppaneidemme kanssa. Jotta pääsemme tavoitteeseemme, meidän täytyy saada lisää innovaatiota. Mutta mitä innovaatio sitten on? Se on paljon enemmän kuin keksintöjä, joita saadaan aikaan tutkimuspolitiikalla – meidän täytyy käyttää hyväksemme tietoa ja ajatuksia ja tehdä niistä arvoa yhteiskunnalle. Ajatus, joka ei ole laajasti saatavilla käytännön ratkaisuna, ei ole todellinen innovaatio. Innovaatio voidaan toteuttaa ainoastaan, mikäli sidosryhmät, kumppanit, koko arvoketjussa tekevät yhteistyötä. Ja yksi esimerkki nyt tulee mieleen biotalous. Biotalous käyttää paljon vettä ja tämä ei tule toteutumaan Euroopassa, mikäli emme ratkaise kysymystä liittyen veden kierrätykseen. Kemian teollisuus on tehnyt sopimuksen vesiteknologiafoorumin kanssa ja tarkoituksena on löytää haas- tuleviin haasteisiin ratkaisuja, mitä tulee juomaveden ja teollisuudessa käytettävän veden välisiin haasteisiin. Myöskin komissio tukee tätä. Ja tämä on nyt esimerkki siitä asenteen muutoksesta, jota Euroopassa tarvitaan, mikäli haluamme pysyä kilpailukykyisinä. Emme tarvitse ainoastaan teknologisia tai rahoituksellisia kannusteita, vaan myöskin mahdollisuuksia yrityksille, joiden avulla voidaan ylittää tämänhetkisiä esteitä. Älykäs energiakoti ei ole yhtä lupaava esimerkki innovaation todellisuudesta Euroopassa. Halusimme vähentää melua ja energian kulutusta noin 30 prosentilla ilman, että rakennettaisiin uusia taloja. Tätä teknologiaa on jo olemassa, joten kyse on nyt poliittisesta tahdosta, mutta kuitenkin kesti vuosia saada julkista tukea ensimmäisille hankkeille, ei ja saattaa näitä ratkaisuja markkinoille. Mielestäni alakohtaiset lähestymistavat ja politiikat ovat nyt jo menneisyyttä, ja jos Eurooppa haluaa toimia vahvasti ja toimia arvoketjussa, silloin meillä pitää olla yhdet puitteet, joissa ratkaistaan sekä lyhyen että pitkän ajan haasteita ja ongelmia. Arvoketjun lähestymistapa pitäisi olla avainkysymys nyt, kun seuraavaksi keskustellaan Euroopan teollisuuden innovaatiopolitiikasta. Tämä valiokunta on nyt aloittanut uuden kauden ja pidämme hyvänä sitä aloitetta, että eri aloja pitäisi yhdistää. Ja tietysti Euroopan parlamentilla on johtajan rooli, jotta voidaan vauhdittaa innovaatiota. Meillä pitää olla kunnollista pitkän ajan politiikan tavoitteita innovaation suhteen. Ja merkittävä askel eteenpäin olisi se, että varmistetaan, että uusi teollisuuspolitiikka tukee innovaatiota ja yrittäjyyttä. Ja lisäksi Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta voisi myöskin toimia niin, että kaikki säännöt tarkastetaan sen suhteen, miten ne vaikuttavat innovaatioon. millä tavalla sitten voidaan edistää innovaatiota? Ensinnäkin innovaation tulisi saada tukea monilta innovaatioketjun osilta samanaikaisesti, ja tulevaisuuden politiikassa pitäisi aktivoida kumppaneita arvoketjussa ja varmistaa se, että suositukset ovat yhdenmukaisia. Esimerkiksi innovaatio pyynnöt rakennusten suhteen, ne eivät liity ainoastaan rakennus alaan, vaan meillä pitäisi olla kannustimia myöskin muille kumppaneille arvoketjussa. Ja tavoitteena olisi vauhdittaa todellisten tuotteiden saattamista markkinoille. Toiseksi Tämä liittyy tämänhetkisiin välineisiin tutkimuksen alalla, kuten rahoitusohjelmiin. Ja nämä välineet ovat erinomaisia tutkimuksen kannalta, mutta riittämättömiä, jotta voisimme parantaa innovaatiota. Ne ovat liian hitaita ja byrokraattisia. Ja ennen kaikkea innovaatioille ei ole varattu riittävästi rahoitusta. Tällä hetkellä Eurooppa tai eurooppalainen tutkimusrahoitus on 14 kertaa korkeampi kuin innovaatioille varattu rahoitus. Ja me katsomme, että kahdeksannessa tutkimuksen puiteohjelmassa pitäisi varata noin 30 prosenttia rahoituksesta demonstraatiohankkeille. Niiden pitäisi olla puolensa vetävämpiä PK-yrityksille ja pitäisi, niiden pitäisi olla helpommin saatavilla. Ja niiden pitäisi myöskin toimia täydentävästi innovaation suhteen, esimerkiksi vähähiilisen talouden suhteen ja teknologiapohjaisen innovaation suhteen, Esimerkiksi pitäisi rahoittaa kehitystä vauhdittavaa teknologiaa. Tämänhetkinen eurooppalainen teknologiafoorumi tulisi olla merkittävässä roolissa, jotta tutkimus, koulutus ja innovaatio saadaan tasapainoon. Kun ajatellaan monia sidosryhmiä, siellä on potentiaalia muodostua innovaatiofoorumeiksi ja Euroopan teknologiafoorumilla, SASKEMilla, jo ollaan sopeutumassa ja siellä on ryhdytty tekemään ehdotuksia julkisen ja yksityisen sektorin väliselle yhteistyölle, esimerkiksi mitä tulee kestävän, kestävien ja laajasti saatavilla olevien materiaalien saat suhteen. Ja tähän liittyy myöskin ympäristökysymykset, vesikysymykset ja kansanterveys. Te Euroopan parlamentin jäsenet olette niitä, jotka edistätte innovaatiota omissa vaalipiireissänne. Ja me tarvitsemme teidän tukeanne, jotta voimme muuttaa asenteita, ajattelutapaa, innovaatio tukevammaksi. Tutkimuksen tukemisesta pitäisi siirtyä innovaation tukemiseen ja meidän tulisi aktivoida yhteistyötä eri alojen välillä koko arvoketjussa – jotta voimme löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kiitos. Äh, Oikein sydämiset kiitokset myöskin teille, tohtori Priske. Ja viimeisenä, kun olemme kuulleet nyt teollisuuden alaa, kuulemme lopulta myös komission edustajaa, herra Dervi, joka on johtaja innovaatiopolitiikan osastolle DG Entressä. Kiitos, että tekin tulitte. Tämä täydentää tärkeällä tapaa näitä esityksiä, koska juuri viime vuonna saimme komissiosta esityksiä ja varmasti niitä on luvassa lisää. Ja varmasti olisi avuksi nyt kuulla lopuksi teidän puheenvuoronne. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Kiitoksia, hyvät naiset herrat. Talouskriisi on vaikuttanut lähes kaikkiin teollisuuden aloihin ja hiukan vähemmän palveluihin. Ja tämän aamun aihe on sittenkin tärkeämpi, mikä on Euroopan teollisuuden tulevaisuus. Uuden komission tavoitteet ja uuden 2020-strategian tavoitteet korostavat vahvan teollisuuden merkitystä. Ja täytyy muistuttaa, että palveluiden laajeneminen myöskin liittyy infrastruktuurien uudistamiseen dynaamiseen teollisuuteen. Ja tämä liittyy kaikkiin palveluihin, jotka liittyvät laadukkaiden työpaikkojen luomiseen. Kriisi on osoittanut, että me tarvitsemme uudenlaista kasvumallia, jossa paremmin otetaan huomioon kansalaisten toiveet, ympäristöhuolenaiheet, ilmastokysymykset ja yhteiskunnalliset kysymykset. Ja seuraavina vuosina meillä on edessämme siirtymäkausi, ja silloin meidän pitää ottaa käyttöön uusi kasvumalli. Palveluita, joita on tarjolla vuonna 2020, niitä vielä tällä hetkellä ei ole markkinoilla, ja siksi tutkimuksella ja innovaatiolla on suuri merkitys, kuten monet puhujat ovat jo todenneet. Mutta myöskin tarvitsemme geneeristä teknologiaa, joka liittyy teknologiaan ja uusien tuotteiden luomiseen, Euroopassa ei ole vahvaa teollisuutta vuonna 2020, mikäli tätä teknologiaa ei hallita. Komission joulukuisessa tiedonannossa liittyen kehitystä vauhdittaviin teknologioihin on puhuttu näistä avainaloista. Me olemme teettäneet monia tutkimuksia jäsenvaltioissa nanoteknologiasta, esimerkiksi terveydenhuollon ja energian alalla, mikro- ja nanoelektroniikka, puolijohteet, niitähän on nyt joka puolella jo tällä hetkellä, ja myöskin muilla aloilla käytetään näitä. Ja sitten fotoniikka, joka liittyy uusiutuviin energian lähteisiin ja elektroniikkaan. Edistyneet materiaalit, joita käytetään avaruusteknologiassa, liikenteessä, rakennusalalla, terveydenhuollossa ja sitten teollinen bioteknologia ja kaikki sen sovellukset erityisesti maatalousalalla. Ja teknologia on siis hyvin tärkeää teollisuutemme kannalta. Ja me tarvitsemme hyvin paljon tutkimusta ja innovaatiota. Meidän pitää investoida huomattavasti, meillä pitää olla korkeasti koulutettua työvoimaa ja meidän täytyy keskittyä hyvin moniin aloihin. Ja siksi, jos Eurooppa haluaa olla eturintamassa uusiutuvien energialähteiden suhteen ja sen suhteen, miten sovelletaan tehokasta talousmallia vähähiilistä taloutta, Euroopan on oltava eturintamassa kaikilla näillä teknologian aloilla. Euroopassa on hyvin paljon valtteja tällä alalla, mutta täällä on myöskin tiettyjä heikkouksia, erityisesti mitä tulee kaupallistamiseen ja teknologiasiirtoon. Meillä on paljon esimerkkejä teknologiaa, jota on kehitetty Euroopassa ja jota nyt sovelletaan Euroopan ulkopuolella, Yhdysvalloissa, Japanissa tai muualla. riskipääoman saatavuus, riittämätön vuoropuhelu, nämäkin ovat heikkouksia Euroopassa ja näihin tulisi puuttua. Komissio ehdottaa muutamia ratkaisuja ja voin myöhemmin palata niihin. Ja niiden tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston välillä, jotta voimme luoda uusia rahoitusvälineitä, joiden tarkoituksena voidaan korostaa pk-yritysten roolia Euroopassa, jolla voidaan edistää myöskin teknologian siirtoa. Ja meidän pitää miettiä puiteolosuhteita, joissa tällä hetkellä toimimme, oli kyse sitten valtioista tai muista aloista. Ja tarkoituksena on tehdä Euroopasta houkutteleva alue yrityksille näillä eri aloilla. Korkean tason työryhmä tullaan pian asettamaan. Tajani vastaa siitä. Ja siellä mietitään konkreettisia toimia, joilla voidaan toteuttaa näitä toimia näillä strategisilla alueilla liittyen kehitystä vauhdittavaan teknologiaan. Tämä oli ainoa elementti strategiassamme. Tällä hetkellä olemme valmistelemassa uutta tutkimus- ja innovaatiostrategiaa, ja sen tulisi tulla hyväksyttäväksi komission tämän vuoden syyskuussa, ja se on sitten pohjana uudistamiselle, mitä tulee tutkimus- ja innovaatioteknologiaan. Ja meidän pitää antaa innovaatiolle merkittävämpi rooli, ja niin voimme vastata haasteisiin, joita meillä on edessämme. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Oikein sydämelliset kiitokset myöskin teidän esityksestänne, herra Terve. Haluaisin kaikkia herroja kiittää sydämellisesti harvoin. Saamme kuultua asiantuntijoita nopeammin kuin ajattelimme. Tämä antaa mahdollisuuden käydä perinpohjaista keskustelua. Haluaisin muuten kiittää myös parlamentin kollegoita. Voin ehkä sanoa vieraille, että näin monia kollegoita ei aina ole läsnä. Tämä osoittaa sen, että parlamenttia kiinnostaa tämä aihe ja varmasti mielenkiintoisia kysymyksiä ja huomioita kuulemme myös. Jos teille sopii, minulla on noin 6-7 puheenvuoropyyntöä ja keräämme niitä edelleen. Sopisiko, että esitetään kolme, neljä tai viisi puheenvuoroa kerralle, niin että jokaisen tarvitsee joka väliin vastata. Tämä voisi olla parempi rakenne. Pelkästi jo ensimmäinen puheenvuoro. Thank you, thank you, President. Eh, muchas gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä päätöksestä, joka tehtiin liittyen tämän paneelin kokoonpanoon. Meidän täytyy muistaa nyt, mitä muutamat kollegat aluksi sanoivat, ja olen samaa mieltä, mutta kuitenkin tämä lopputulos on erittäin hyvä, koska jokainen näistä henkilöistä, joka käytti puheenvuoron, on tuonut esiin hyvin tärkeitä kohtia, jotta nyt ymmärrämme tämän tilanteen Euroopan teollisuudessa. Kaikki ovat nyt puhuneet kahdesta tarpeesta, eli innovaatiosta ja koulutuksesta. Ja on selvää, kuten joku puhujista totesikin, että on hyvin tärkeää toimia samanaikaisesti erinäisissä kysymyksissä kautta arvoketjun, ja tällä tavalla voidaan luoda synergiaa ja kehittää innovaatiota paljon tehokkaammin. Mutta yksi asia mielestäni on keskeinen, eli koulutus. Ja koulutus, joka ei ole pelkästään korkeakoulutusta, esimerkiksi nämä e-skills, tietysti informaatio- ja viestintäteknologia, ICTs, mahdollistaa sen, että virtuaalisesti voidaan käyttää hyväksemme teollisuuden mahdollisuuksia. Green tästä puhuikin. Hänhän on se, joka lähinnä käsitteli näitä kysymyksiä. Mutta tässä on kuitenkin hyvin valtava kuilu, jos ajatellaan niitä tarpeita, joita meillä on koulutuksen alalla e-skillsin suhteen ja sitten sen suhteen, mikä on todellisuus tämän koulutuksen suhteen. Nyt olemme tilanteessa, jossa meillä on ongelma ja menettely, ja jossa toimitaan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Ja tämä business as usual lähestymistapa nyt ei toimi, koska meillä on hyvin paljon kilpailua muilta alueilta maailmassa. Siellä kehitys on paljon tehokkaampaa näissä kysymyksissä ja nämä e-skills, tämä ei liity ainoastaan insinööreihin. E-skills liittyy kaikkiin väestön osiin, jotka toimivat kuluttajina tai työntekijöinä eri vaiheissa, kun ajatellaan teollista tuotantoa. Ja kysyisinkin, Miten tämä kuilu voidaan kuroa umpeen ja onko jotain mahdollisuutta näillä välineillä Euroopan tasolla todella tyydyttää kohtuullisella tavalla tämä koulutustarve Iskilsen suhteen. Meillä on vähän, me olemme vähän jäljessä ja me emme voi myöskään toimia niin kuin tähän asti, vaan tässä tapauksessa meidän täytyy nyt toimia aivan vallankumouksellisella tavalla. Kollegin Madurell. Kollega Madurell. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää näitä paneelin jäseniä ja heidän puheenvuorojaan. Meillä on nyt selkeä käsitys monien eurooppalaisen teollisuuden alueen tilanteesta. Haluaisin esittää kysymykseni herra Maasille. Rakennusala Sehän on ehkä yksi pahiten kärsineistä aloista nyt tässä kriisissä. Sieltä on eniten lähtenyt työpaikkoja ainakin joissain jäsenvaltioissa. Ja tähän liittyy myöskin se, että monet tämän alan työntekijöistä ovat hyvin alhaisesti koulutettuja ja sieltä puuttuu myöskin sopeutumiskykyä uusiin tuotteisiin, uusiin menetelmiin ja innovaatioon. Oletko miettinyt, miten voitaisiin parantaa koulutusta ja työntekijöiden pätevyyttä, erityisesti kun otetaan huomioon, että innovaatio on, siinä pitää noudattaa alhaalta ylöspäin lähestymistapaa, eli innovaatioiden jonka takana ovat työntekijät, ja ilman tietoa on hyvin vaikea tietysti saada aikaan innovaatiota. No sitten toinen kysymys Duvaille. Eli haluaisin kysyä, voisiko hän vähän kertoa enemmän seuraavasta Euroopan innovaatioasiakirjasta. hän puhui tästä komission jäsen Tajani lupasi ensi kesänä esitellä sen. Ja haluaisin kysyä, voisitko kertoa joistain tärkeimmistä kohdista liittyen näihin kysymyksiin. No sitten nyt kun professori Green on paikalla ja hän puhui näistä sähköautoista ja hänkin on nyt ja myöskin Vesi on paikalla. Ja haluaisin kysyä, mitä mieltä te olette sähköautoista, koska me katsomme, että kyse on innovatiivisesta tuotteesta, joka voi olla merkittävässä roolissa, kun eurooppalaista autoteollisuutta uudistetaan kriisin jälkeen, ja se liittyy myöskin eurooppalaisiin päästövähennystavoitteisiin, ja näistäkin puhuttiin hyvin selkeästi. Joten nyt kun olette paikalla, niin haluaisin esittää teille nämä kysymykset. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Kavalio. Thank you, President. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Elämme haastavia aikoja kaikille, mutta erityisesti eurooppalaiselle elinkeinoelämälle, teollisuudelle. Meillä on ollut syvä kriisi ja se on johtanut muun muassa siihen, että teollisuuteen on investoitu vähemmän. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että me olemme edelleenkin johtoasemassa useilla sektoreilla. Itse olen en insinööri ja yksi näistä aloista onkin, ovatkin polttomoottorit, joilla olemme johtoasemassa. Ja se johtuu suurelta osin siitä, että Saksa on jatkanut investointejaan niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, mitä ei monissa muissa Euroopan maissa ole tapahtunut. Haluaisin itse ehkäpä olla eri mieltä kollegan kanssa Daimler Chryslerista. Hän sanoi, että se on menneisyyden yritys. Mielestäni Daimler on kuitenkin teollisuuden, siis yritys, joka investoi enemmän kuin moni muu Euroopan teollisuuteen ja teollisuuden tutkimukseen, muun muassa Portugalin yliopistoissa on meneillään suuri hanke, joka on nimenomaan Daimlerin vetytutkimukseen liittyvä hanke ja sitä vedetään kahdessakin portugalilaisessa yliopistossa. Mutta näinä aikoina, siirtymäaikoina, on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka suhtaudumme yksityisen ja julkisen sektoriin. Meidän täytyy rakentaa vahvuuksiemme varaan ja tiemme ulos tästä kriisistä on riippuvainen siitä, miten toimimme tuottavuuden alalla ja miten tehokkaasti käytämme resursseja, eikä yksin energian alalla, vaan ylipäänsä raaka-aineiden alalla, koska meidän täytyy tuottaa saman verran kuin ennenkin, tai jopa enemmänkin, mutta vähemmillä resursseilla. Ja meidän täytyy rakentaa teknologisen vahvuutemme varaan, täytyy löytää myös uusia aloja luultavasti on sellaisiakin aloja, jotka eivät elvy. Ja kaikkeen tähän liittyvät tietenkin massiiviset investoinnit, erilainen kouluttautuminen ja lobbailu niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Ja nyt haluaisin esittää kysymyksen, seuraavan kysymyksen. Monet puhujat ovat puhuneet älykkäästi älykkäistä kaupungeista, rakennuksista ja niin edespäin pitävät tätä sektorin tulevaisuutena. Entäpä sitten kestävä liikenne? Sehän on varmasti tulevaisuudessakin tärkeä asia. Mitä olette tästä mieltä? Koska liikenteeseenkin liittyy paljon teknologisia pohdintoja ja hyötyjä kuinka ajoneuvo teollisuus suhtautuu sähköautoon ja sen haasteisiin. Koska jos ajatellaan näitä polttomoottoreita, sen osalta meillä on kilpailuetua, mutta jos puhutaan sähkömoottoreista, niin emme ole niin niskan päällä. Aasia on pikemminkin niskan päällä. Joten onko meillä mahdollisuuksia päästä johtoasemaan samalla tavalla kuin polttomoottorissa? Aiommeko me viedä eteenpäin hybridiautoja? Tämän, näihin haluaisin vastauksen ja yleis, yleisluontoisemmin vielä kestävän liikenteeseen. Kiitos. Hypno. Kiitos. Hybner. Dziękuję wszystkim panelistom za bardzo interesujące informacje. Kiitos oikein paljon kaikille alustajille hyvin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Ensimmäinen puhuja puhui PK-yrityksistä ja kasvuvauhdista, joka on epätyydyttävä. Uskotteko, että lisätukea tarvittaisiin, kun byrokratia estää PK-yritysten kukoistuksen – Oletteko keskustelleet kenenkään kanssa siitä, miten tärkeää olisi saada edullisia lainoja, miten tärkeää on lainojen saaminen ylipäätään ja suhteet pankkisektorin? Tämä mielestäni on pk-yritysten kasvuun vaikuttava tekijä. Toinen on eurooppalaisen rahoituksen vastaanottaminen. Meillähän on kaikenlaisia ohjelmia, joiden kautta pyritään tukemaan pk-yritysten kasvua. Miksi näitä tukiaisia ei oteta vastaan ja käytetä niin nopeasti ja niin paljon kuin toivoisimme? Monia tutkimuksia on tehty eri aloilla ja haluaisin tietää, onko tutkimuksia tehty siinä mielessä, että nähtäisin, miten yritykset voivat muuttua, kun yritysten pitää tietää aina, missä on voimakkaat markkinat. Pitäisikö esimerkiksi suuntautua rakennusalalle silloin, kun rakennusalalla on paljon kysyntää? Minkälaista tietoa teillä olisi näistä kysymyksistä? Ja vielä, minkälaisia tutkimuksia on kaupunkisuunnittelijoiden käyttöön, jotta kaupunkisuunnittelijat voisivat paremmin tehdä työtään tavalla, joka sopii yritysmaailmalle hyvin. Selkeästi emme voi kilpailla Intian, Kiinan ja Afrikan maiden kanssa edullisella työvoimalla, mutta yksi puhujista sanoi, että innovaatio ja uudet teknologiat luovat Euroopalle mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa. Jos näin on, voisitteko antaa meillä esimerkin menestyksekkäästä yhteistyöstä akateemisten laitosten kanssa, jotta voitaisiin osoittaa, miten uutta teknologiaa voidaan käyttää, että tuotantoprosessi olisi edullisempi. Hyvin mielenkiintoista oli kuulla yhteistyöstä aluehallinnon kanssa ja paikallishallinnon ja yritysten kanssa. Tällaisella yhteistyöllä on ollut myönteinen vaikutus sekä yrityksiin että alueellisesti ja paikallisesti, mutta voisimmeko saada enemmän tuon tyyppistä tietoa, jotta voisimme käyttää sitä ja viedä sitä kansallisiin parlamentteihin ja alueellemme koska jos ihmiset kuulevat konkreettisia, selviä esimerkkejä menestystarinoista, niin viesti menee paremmin perille. Komission edustaja puhui komission tulevista prioriteeteista. Ennen olemme kuulleet, että eri alojen yhteisiä aloitteita ei ole. Eli siis, että otettaisiin huomioon eri alat jotka voisivat saada eurooppalaista innovaatiorahoitusta yhteistyössä. Aikaisemmin olemme kuulleet, että rahoitus on hyvin pirstaloitunutta. Miten voidaan taata tulevaisuudessa se, että eurooppalainen rahoitus ja tuki olisi holistisempaa, niin ettei rahoiteta esimerkiksi vain rakennusalaa, kun on muita aloja, jotka ovat rakennusalan kanssa läheisessä yhteistyössä, ja koska pääsemme kuulemaan enemmän yhteistyöstä pankkien kanssa. Kuulemme asioista, jotka ovat tulossa, mutta koska näemme tuloksia. Kiitos. Kiitos paljon, kollega Bytikofa. Kiitoksia puheenjohtaja. Aikaisemmin viittasin siihen, viittasin siihen että Besi edusti Daniel Kreislia. Vähän vitsailin siitä, mutta nyt pelkään, että Baden Württembergissä en enää näyttää naamaani, koska tämä nyt on ilmeisesti käsitetty niin, että olisin sanonut, että Daimlerilla ei ole enää mitään tulevaisuutta. Mutta tietysti viittasin siihen, että Daimlerin ja Chryslerin välinen liitto on jo hyvin pitkään ollut huonossa jamassa ja että Daimler Kleiserille liitto ei enää ole olemassa ja siksi Besler, joka edustaa tätä liittoa oli hiukan ometuista nyt tässä paneelissa. Ja toivon, että Daimler, Daimler on edessä vielä tulevaisuus, vaikka täytyykin sanoa, että sillä on hiukan nyt menettänyt etuaan esimerkiksi BMWn suhteen ja muihin kilpailijoihin. Sitten Dyrville sanoisin, että olen kiitollinen siitä, että hän kuulemisen päätteeksi otti esiin tämän perussävyn tästä keskustelusta, koska mielestänikin tällainen sävy tällä keskustelulla pitää ollakin. Eli meillä pitää olla ekotehokas teollisuuspohja. Ja olen samaa mieltä siitä, että nyt on hyvin kiireellistä, kuten ensimmäinen parlamentin edustaja Del Castillo totesi. Mielestäni meillä ei ole paljon aikaa. Siitä olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Ja enemmän tai vähemmän meidän pitää nyt puuttua näihin haasteisiin, eikä pelkästään siksi, että meillä kasautuu näitä ongelmia, mikäli emme nyt hoida näitä ongelmia, vaan myöskin johtuen siitä, että kilpailutilanne kehittyy. Tilanne ei ole vielä ratkaistu, ja vain siksi, että meillä on näitä polttomoottoreita, oli hyvin pitkään ja ehkä olemme eturintamassa vielä seitsemänkin vuoden, vuoden kuluttua. Mutta nyt kun tulee tätä, et se ei merkitse sitä, että olisimme myöskin näissä sähkömoottoriasioissa eturintamassa. En nyt ihan ole tyytyväinen sen suhteen, mitä kuulimme paneelin edustajilta. Esimerkiksi Pliske viittasi siihen, että enää ei ole aikaa pelkästään alakohtaisiin toimenpiteisiin. Ja tässä nyt meidän täytyy miettiä tätä koko arvoketjua, se on aivan päivän selvää. Mutta nyt haluaisin kuulla paljon enemmän siitä, millaisia välineitä tarvitaan, jotta tällainen uudelleenjärjestelmä voidaan toteuttaa. Mikä rooli politiikalla on tässä? Te puhuitte näistä, tästä vihreästä kemian teollisuudesta – No sitten toinen suuri saksalainen kemian yritys totesi, että kemian tuotannossa energiasäästöpotentiaali on jo hyvin pitkälti toteutettu. Oletteko tästä samaa mieltä ja mitä muita energiasäästötoimia näette kemian alalla? Haluaisin kuulla, millaista potentiaalia on sen suhteen, miten voidaan laajentaa energiasäästöä kemian alalla ja millaisia välineitä tähän voidaan liittää, koska meillähän pitää olla konkreettisia tavoitteita. Ja sitten Massille samantyyppinen kysymys liittyen rakennusteollisuuteen. Olen kiitollinen monista asioista, joita sanoitte, mutta täytyy miettiä. No, Tehän puhuitte monta kertaa siitä, että meillä pitää olla kunnollista politiikkaa tällä alalla, mutta voiko teollisuus tyytyä siihen, mitä uudessa rakennusdirektiivissä on? Siinähän on suhteellisen vaatimattomia tavoitteita liittyen uusiin, rakennuksiin, eikä mitään selkeitä tavoitteita vanhojen rakennusten suhteen. Onko se teidän mielestänne riittävää ja uskotteko, että tätä potentiaalia voitaisiin vielä parantaa tällä alalla? No sitten vielä Maasille toinen kysymys. Te puhuitte siitä, mm, näistä vanhoista rakennuksista ja Saksassa on puhuttu samanlaisista asioista viime aikoina. Voisitko ehkä jotenkin määrällisesti puhua näistä tarpeista tai puutteista? Ja sitten palaisin vielä Daimler Chrysler Oyhyn. Teillä on kestävyydestä aika mielenkiintoinen käsitys. No, voittojen kestävyys, no, se nyt on illuusio, siitä nyt ei varmaan tarvitse puhua sen enempää. Mutta sitten ratkaiseva kysymys, eli energiatehokkuus ja raaka-ainetehokkuus. No, te mainitsitte ne ihan ohimennen. Ja mielestäni raaka-ainetehokkuus on yksi heikkouksiamme teollisuuspolitiikassa. Me olemme riippuvaisia monien raaka-aineiden tuollista, ja tästä on tulossa nyt pullonkaula. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä olette tästä kysymyksestä, ja sitten vielä näistä välineistä. Eikö meidän pitäisi joissain Euroopan maissa puhua siitä, että talousmalli, jossa ollaan poistamassa teollisuudesta näitä kysymyksiä. Näitä kysymyksiä pitää miettiä, niin millaisia välineitä meillä pitää olla, jotta meistä tulee vihreän teknologian edelläkävijöitä. Kiitos. Tukalas. Mr. Tukalas. Edustaja Tukalas. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ευχαριστώ Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää viittä kutsuvirastamme heidän tämänpäiväisistä puheenvuoroistaan, jotka koskevat teollisuuden tulevaisuutta. Tämähän on luontava jatko eiliselle esitykselle, joka kuultiin. Olemme tässä kuulleet tiedon kolmion kahdesta siivusta tänään ja eilen. Herra Fle esitti erittäin kiintoisan näkemyksen teknologiasta. Olen sitä mieltä, että Eurooppa ei ehkä ole välttämättä aina ymmärtänyt sitä, mikä on tutkimuksen merkitys ja mikä on innovaatioiden merkitys. Emmekä ole riittävästi kiinnittäneet huomiota siihen, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Esimerkiksi Amerikassa, Japanissa ollaan myös menossa eteenpäin Esimerkiksi transistorien kehittäminen Japanissa on asia, johon emme, jonka olemme sivuuttaneet. Haluaisin kiittää <clears throat> edus, esi, esittelijöitä hyvistä esityksistä ja haluaisin myös komission edustajaa kiittää erityisesti. ongelma, johon meidän täytyy vasta- vastata, on tutkimus, tutkimustulosten kaupallistaminen, siihen liittyvät ongelmat. Ja toisaalta ongelma, johon täytyy vastata, on teknologisten keksintöjen hyödyntäminen. Euroopan täytyy ottaa pikemminkin puolustuskanta kun ajattelemme Atlantin tuolla puolella olevia kilpailijoitamme. Meidän täytyy myös vaihtaa hyviä käytäntöjä. Tiedämme, että USAssa innovaatioita on kaupallistettu, yritykset ja yliopistot tekevät jatkuvasti yhteistyötä. Se on ihan normaalia käytäntöä, se on tehokasta ja kestävää käytäntöä. Ja se mahdollistaa sen, että yritykset voivat puuttua muun muassa tällaiseen venture-pääomaan, voivat osallistua riskipääomaan. Jopa seitsemän tuhatta yritystä, joilla on liikevaihto 100 miljoonaa yhteensä dollaria, osallistuvat jatkuvasti yliopistojen rahoittamiseen. Yksi hyvä esimerkki on myös Cambridgein yliopisto. Sehän on toden tottakin onnistunut vetämään puoleensa kampukselleen yrityksiä, joiden toimet liittyvät Cambridgein yliopiston tutkimustoimintaan. Myös Suomessa on tekninen yliopisto, joka on vuosien ajan jo tehnyt yhteistyötä elektroniikkateollisuuden kanssa. Sitten on USAssa Imperial College-yliopisto, joka on toiminut samalla tavalla. Se on onnistunut vetämään puolensa muun muassa lääketeollisuutta. Se on erittäin hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä tutkimuselämän ja liike-elämän välillä. Nyt haluaisin esittää henkilökohtaisen huomion. Euroopassa me puhumme paljon Puhumme kauniita sanoja, mutta muuttuvatko sanat teoiksi? Eräs kollega täällä juuri totesi, että ö, aika kuluu, saattaa jopa ajaa ohitsemme. Vuonna 2025 saatamme olla tilanteessa, jossa olemme joutuneet täydellisesti jälkijunaan pelin ulkopuolelle. Minun mielestäni me voisimme nyt jo tehdä seuraavan. Meillä on 2000 yliopistoa Euroopassa ja investoinnit on jaettu eri yliopistojen kesken. Me puhumme paljon kilpailukyvystä ja erinomaisuudesta kansallisella tasolla, mutta USAssa esimerkiksi ei yksittäinen osavaltio niinkään keskity tuijottamaan omaa napaansa. Jos me haluamme Euroopassa kehittää omaa eurooppalaista osaamistamme ja tie, tiedettämme, meidän täytyy yhdessä puhaltaa yhteen hiileen, vahvistaa vahvuuksiamme. Meidän täytyy luoda uusia Grenobleja Eurooppaan. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Anteeksi, että katsoin vähän näin, mutta meillä on 12 puheenvuoropyyntöä vielä. Toivon, että kaikki voivat vastata ja toivon, että saamme perusteelliset vastauksetkin kerran tai kaksi, koska jos lopulta vasta annetaan vastaukset, niin ei ole mahdollista puuttua yksittäisiin kysymyksiin kunnolla. Nyt haluan siis antaa vieraille mahdollisuuden vastata ja pyytäisin ehkä, että jokainen keskittyisi niihin kysymyksiin, jotka ovat itselleen erityisen tärkeitä. Kaikkiin ei varmaankaan voida vastata. Herra Green, ehkä te voisitte aloittaa. Thank you, Mr. President. Uh, perhaps I could... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ehkäpä voisin vastata Castellion esittämiin ja Hibnerin esittämiin kysymyksiin ja kommentteihin. Nehän liittyvät tutkimuksen ja yliopistojen ja teollisuuden yhteistyöhön. Ensinnäkin olen yhtä mieltä siitä, että business as usual tilanne vallitseva tilanne ei riitä meille. Muutama viikko sitten kävin matkalla Kaliforniassa. Ja kun näin, kuinka tiivistä yhteistyötä hyvinkin pienet instituutiot, kuten Caltech, jossa on ehkäpä vain 200 henkilöä tiedekunnassaan, ja sitten Jet Propulsion Lab, ja miten nämä erilaiset akateemiset instituutiot ovat tehneet yhteistyötä. Sehän on kolmanneksi paras koko maailmassa. Kun katsotaan, miten tämä vuorovaikutus toteutuu, niin voidaan todeta, että Euroopassa ollaan aika kaukana tällaisesta käytännöstä. Ja itse Stanfordin yliopiston vararehtorille esitin kysymyksen eturistiriidoista. Siitähän puhutaan eurooppalaisissa yliopistoissa jatkuvasti aina kun professori vaikkapa haluaa osallistua innovaatiotyöhön. Niin vastaus oli ihan selkeä. Hänen vastauksensa oli seuraavanlainen. Jos teollisuus tässä laaksossa ei halua meidän nuoria professoreitamme, niin mekään emme halua heitä. Eivät saa pysyvää virkaa siinä tapauksessa. Joten meidän täytyy, jos kun pohdimme, että miten haluamme silloittaa tämän, tehdä sillan tämän aukon ylle, niin meidän täytyy yhdistää yliopistoja ja ö, elinkeinoelämää. Ja kaikki nämä täytyy myös ottaa mukaan sellaisen innovaatioekosysteemin, joka käsittää paitsi teollisuuden myös alueet. Ja täytyy myös pohtia, mitä paikallisesti tarvitaan. Yhteistyön esimerkkejä, esimerkkejä täällä pyydettiin, peräänkuulutettiin. Minä itse olen irlantilainen, vaikka olenkin Grenoblessa. Hyvä esimerkki olisi ensinnäkin esittää itselleen kysymys siitä, että miksi Grenoble on Euroopan johtava keskus. Sehän on pieni kaupunki, se on kaukana valtakeskuksista. No, se johtuu siitä, että siellä on George latti instituutio joka on maailman johtoasemassa. Ja tämä instituutio tekee yhteistyötä Esteen kanssa, se on vetänyt puoleensa yrityksiä, muun muassa IBM, ja se on myös parantanut paikallisten yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden tasoa. Joten eteenpäin päästään siten, että ollaan tiivissä yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Kiitos. Kiitos paljon, professori Maas. Dank u, eh, dank u meneer de voorzitter. Uh, dank u. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää myöskin parlamentin jäseniä niistä monista kysymyksistä, joita minulle esitettiin. Pyrin yhdistelemään niitä, vähän niputtamaan niitä muutaman aiheen ympärille. tärkein rytmi, mahdollisuus saada uudistuksia rakennusalalla. Ensin on ajateltava, sitten tehtävä, siis ajateltava, suunniteltava tutkimus- ja kehitysvaiheessa ja sitten tehtävä mallihanke, joka osoittaa yhteiskunnassa, että tämä toimii ja sitten arviointi. Se tapahtuu myös jatkukoulutuksen muodossa. Uskoakseni tämä on hyvin käytännönläheinen lähestymistapa. Ensin ajatellaan, suunnitellaan, toteutellaan, arvioidaan. Tämä on hyvä, koska näin kannustimia voidaan hyvin konkreettisesti keskittää näille tasoille. Totta kai tarvitsemme innovaatiota, erittäin paljon varoja myöskin tutkimukseen, jotta voidaan selvittää monia kysymyksiä – Esimerkiksi kun on kyse eri alojen rajatapauksista, niin että tutkimus tehdään perusteellisesti niin, että näistä hankkeista todella on hyötyä rakennusalalla, mutta samalla tällaisten malliesimerkkien kautta voidaan osoittaa, mitä pystymme tekemään. Se on tuo tekeminen – ja tämä vauhdittaminen, sen pitäisi onnistua 300 miljoonan pk-yrityksen kautta. Ja mitä arviointivaiheeseen tulee, kolmanteen vaiheeseen, siihen liittyy tekijä, joka liittyy hyvin läheisesti myös koulutukseen ja siihen, miten kaikki ihmiset, jotka tekevät työtä rakennusalalla, otetaan mukaan. Nämä ihmiset on vedettävä työhön mukaan. Ei saa ainoastaan komentaa sanoa, että sinä teet tuon ja sinä tuon, vaan ihmiset pitää saada mukaan yhdessä kehittelemään uusia menetelmiä. Ja puheenjohtaja Luvalanne, voisin tästä vähän lähemminkin. Rakennusalalla on pari tärkeää virtausta, jotka kehittyvät ja syntyvät muilta teollisuuden aloilta. Mehän opimme muilta aloilta myös paljon. Virtuaalirakentaminen ensinnäkin. Eli että tietokoneen kautta mallinnetaan työtä, joka auttaa rakentamisen yhteydessä, koska henkilötiimi voi istuutua suuren näytön ääreen ja hyvin selkeästi sanoa, mitä nyt odotetaan itseltä ja muilta, ja kaikki ideat voidaan sisällyttää tähän hankkeeseen ennen kuin laaditaan sopimuksia ja toteutetaan niitä. Eli tämä virtuaalirakentaminen on hyvin tärkeä prosessi Tiedän, että monet pääosastot ovat mukana kehittelemässä rakennusalan malleja tällä tavalla. Me olemme tässä kyllä siirtymävaiheessa. Paljon on jo ajateltu ja suunniteltu. Nyt ollaan melko pitkällä, mutta nyt olemme todella tuossa siirtymävaiheessa, että todella myöskin toteuttaminen onnistuu. Virtuaalirakentaminen myöskin saa osalliseksi monet pienet yritykset. Toinen tärkeä suuntaus, joka voi auttaa meitä, kun puhutaan 3 miljoonasta pk-yrityksestämme, on hyvin laajalti levinnyt ajatus rakennusalalla, jossa pyritään ottamaan käyttöön tuotannosta, autoteollisuudesta erityisesti, siis hyvin virtaviivainen hallinto, kun puhutaan tästä koko arvoketjusta. Jos voidaan yhteisesti toimia tukea vastavuoroisesti menettelyiden parantamiseksi, niin tämä varmasti johtaisi kustannustehokkuuteen rakennusalalla. Näin käytettynä kustannustehokkuus siis paranee merkittävästi. Lisäksi tällä tapaa päästään yhteyteen 3 miljoonaan pk-yritykseen ja näiden yritysten työntekijöihin. Ja tätä kautta voimme myös jotain oppia, voimme kuulla mitä tarpeita pk-yrityksessä on ja voimme siis helpommin myöskin koulutuksessa sopeuttaa toimia. Tämä on todella tärkeä asia. Samoin energiatehokkuus on tietenkin tärkeä seikka. Tämä on nyt tärkeintä yhteiskunnassa ja yhteistyö on tärkeää, kun puhutaan älykkäistä malleista. Sitten kysyttiin, mitkä olisivat parlamentin tärkeimmät toimet, jotta esteitä saataisiin poistettua edistyksen tieltä. Edustaja Bytikhofer mielestäni kysyi tätä. Yksi tärkeimmistä seikoista mielestäni on se, että säännöt, jotka koskevat rakennusta, on saatava muuttumaan niin, että kyse on no sanotaan palvelusopimuksesta, että rakennetaan vaikka viisi ovea tai mitään tahansa. Sopimusten pitää olla toisenlaisia, kun ajatellaan rakennusalaa, joka kantaa vastuunsa. Eli tehdään sopimus niin ja niin suuresta kattoalasta ja siihen niin ja näin monta lamppua, niin totta kai tämä toteutetaan sopimuksen mukaan, mutta jos annetaan rakennusyritykselle tehtäväksi toteuttaa sellainen valaistus, joka on hyvin toimiva, niin silloin sopimus on toisenlaisen, toisenlainen. Usein esteitä syntyy sitä kautta, että puhutaan tällaisista sopimuksista, jossa toteutetaan tietyt vaatimukset, mutta mielestäni pitäisi solmia sopimuksia siitä, miten hyvin toimiva tila on, ei siitä, miten monta lampua sinne laitetaan. Eli tästä voisi olla jo apua. Ja jos näin toimisimme ja lähdetään siitä, että kyse on tilan rakentamisesta tai remontoidusta tilasta, niin tietenkin tarvitaan silloin myöskin selkeitä sääntöjä. Ja silloin ei tarvita valtion varoja sinänsä, vaan yksityiset omistajat investoivat, lähtevät liikkeelle ja investoivat omien asuntojensa ja rakennuksensa parannuksiin. Tässä minun huomioni oikeastaan oikeudellisista säännöistä rakennusalalla. Minä voin puhua myöskin lähemmin luvuista, jotka liittyvät koulutukseen, mutta yhteenvedonomaisesti meidän pitäisi puhua mitä, siitä, mitä odotuksia meillä on älykkästä rakentamisesta ja uusista tukimuodoista ja myöskin terveydestä myös rakennusalalla. Kiitoksia, että voin nyt vastata näihin kysymyksiin. Täällähän tuli hyvin paljon kysymyksiä esille. En nyt halua viedä liikaa aikaa. Kysehän oli ensinnäkin siitä, millaiset yleispuitteet meillä on. Pytikofer puhui siitä. Ja varmaan on selvää, jos mietitään nyt näitä puitteita, että meidän pitää edistää kehitystä ja se onnistuu uusin toimin nopeammin ja meidän täytyy myöskin miettiä siitä, että meidän pitää torjua protektionismia ja sehän aiheuttaisi sitten suuria ongelmia, koska mehän haluamme myöskin viedä ja meidän tulee viedä tuotteitamme muualle. No sitten sähköautot. No puhun tästä ihan lyhyesti. Mehän haluamme tukea pk-yritysten toimintaa ja meidän täytyy huolehtia kestävyydestä, meidän pitää tukea sitä ja tietysti sähköautot ovat yksi osa tätä. Jos me haluamme käyttää energiaa, joiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, no se on tietysti keskeinen kysymys tämän suhteen ja sitten sähköautojen tuottaminen markkinoille. Siihen tarvitaan toimenpiteitä, jotka alkuvaiheessa ovat kalliita, kalliimpia kuin normaalien autojen suhteen. Ja meidän täytyy myöskin miettiä, millainen ostovoima eurooppalaisilla on. Sehän on laskenut viime vuosina ja silloin ei ole mahdollista lisätä sähköautojen määrää. Ja meidän täytyy todellakin miettiä liikkuvuuskysymyksiä, koska sehän on yksi perusvapauksia. No sitten Haluaisin puhua välineistä, pk-yrityksistä. Se, mitä nyt tällä hetkellä tapahtuu, on liian monimutkaista pk-yrityksille, jotta ne pystyisivät olemaan siinä mukana. Omasta kokemuksestani tiedän, että seitsemäs puiteohjelma otti esiin näitä kysymyksiä. Ja sitten meillä oli näitä kolmivuotisia sopimuksia. Ja jos mietitään näitä insinöörejä pk-yrityksissä, silloin nämä ongelmat pitää ratkaista etukäteen. Ja näihin asioihin pitää puuttua varhaisemmassa vaiheessa. Ja siksi vetoaisin nyt sen suhteen, miten voidaan asiassa edetä. Ja meidän täytyy keskustella niiden kanssa, joiden tulee toteuttaa näitä toimia. Ja mielestäni meidän pitää todellakin katsoa tätä arvoketjua, ja en nyt näe hyvin tätä kontrastia, josta usein puhutaan pk-yritysten ja suurten yritysten välillä, koska nämä arvonlisäketjut ovat samoja. Ja se, joka on näissä mukana, ja se, joka pääsee markkinoille ja pystyy siellä menestymään, se pystyy hyvin paljon olemaan mukana arvonluonnissa. Ja esimerkiksi auto teollisuudessa 30 prosenttia tai vähemmän tulee yrityksistä ja loput tulee pk tai alihankkijoilta. Ja jos meillä ei olisi näitä rakenteita, esimerkiksi Saksassa, nyt puhun Saksasta, jos tilanne ei olisi tämä, silloin emme olisi tässä tilanteessa. Koska kun mietimme esimerkiksi tätä sähköautoja ja näitä kumppanien löytämistä, jotta pystymme toteuttamaan näitä hankkeita ja tuottamaan näitä autoja nopeasti markkinoille, se on valtava mahdollisuus. Teollisuuden, kestävän teollisuuden rakenteet on otettava huomioon, ja jos ne saadaan aikaan, silloin tarvitaan 30 vuotta. Ja se on fakta. Ja sitten täytyy miettiä, mitä oikeastaan halutaan. Ja nämä 30 vuotta täytyy kuitenkin rahoittaa, niihin täytyy löytää esirahoitusta, ja se on valtava ongelma kaikille, jos sitten sijoittaakin väärään hevoseen. Ja sitten meidän pitää viljellä hyvin erilaisia siemeniä, jotta jotain hyvää saadaan aikaiseksi. Ja tämä nyt on keskeinen kysymys. Ja sitten katson vielä. Niin tämä arvonluontiketju kokonaisuudessaan. Tämä koskee siis koko arvoketjua. Ja meidän täytyy tukea näitä ensimmäisiä hankkeita, koska jos meillä on hyviä ideoita paperilla, no näitä papereita nyt ei voida myydään. No lisenssi ehkä voidaan myydä, se nyt vielä onnistuu. Mutta periaatteessa raha pitäisi käyttää tuotantoon ja innovaatioon markkinoilla. Ja meidän täytyy siis miettiä, millä tavalla näitä kysymyksiä voidaan vahvistaa Euroopassa. Kiitos. Kiitos, tohtori Fritschke. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich will... Kiitos paljon kysymyksistä. Pyrin vastaamaan niistä muutamiin kysymys siitä, miten PK-yritykset voisivat helpommin saada innovaatiohankkeiden rahoitusta. Tuo on todella ongelmallinen kysymys muutamasta syystä. Anomukset usein ovat niin monimutkaisia, että PK-yrityksissä ei ole mahdollisuutta järkevästi niitä esittää. Ja käsitys kaikista hankkeista, joita on käynnissä Euroopan alueella, on vaikeasti hankittavissa. PK-yrityksillä ei ole resursseja saada kokonaiskuvaa tilanteesta. Me pyrimme parhaamme mukaan auttamaan Euroopan kemian teollisuutta. Meillä on palvelu Grant IT Service, jossa annamme katsauksen siihen, mitä apurahoja on käytössä myöskin PK-yrityksille, jotta jotta yritykset myös saataisiin mukaan tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoitukseen, mutta tässä varmasti lisätoimia vielä tarvitaan. Toinen kysymys liittyy tuotantojärjestelmiin siihen, tehdäänkö työtä koko ajan menetelmien parantamisen, prosessien parantamisen. Totta kai tämä on jatkuva prosessi. Tämä koskee ainoastaan uutta teollisuutta, vaan myöskin vanhaa päästöjen leikkaaminen esimerkiksi 30 prosenttia kokonaisuudessaan kemian teollisuudessa viimeksi kuluneen 20 vuoden aikana. Tämä tietenkin vähentää energian käyttöä, kustannustehokkuutta, parannetaan kilpailukykyä näin. Tai ihan uusi hanke, eurooppalainen hanke, F3, tehdas 70-80 osallistujaa yliopistoista, pk-yrityksistä, suuryrityksistä. Kaikki tekevät työtä, jotta kemian teollisuuden tulevaisuuden tehdas saataisiin luotua. Siinä on kourallinen hankkeita. Energiansäästöpotentiaalista kysyttiin kolmanneksi, onko potentiaalia vielä vaiko ei. Minun käsittääkseni energiansäästöpotentiaalia on aina koska prosessit myös muuttuvat, elävät. Esimerkiksi Bayerissa on kehitelty ilmastotarkastusta. Jokaisen 150 tuotantolaitokseen maailmassa. Mielenkiintoista on se, että tarjoamme tätä myös kilpailuun ja sitä kautta onnistumme yleisesti ottaen, ei siis prosesseissa, vaan yleisesti ottaen vähentämään energian käyttöä 10 prosenttia. Tai toinen esimerkki. Hyvä osoitus siitä, että klassisessa energia kemian teollisuudessa voidaan vielä säästää energiaa klooria. Klooria on melkein kaikkialla ja ainoastaan kemian tuotteissa, vaan jatkojalostusteollisuudessa sitä käytetään myös. Ja se on yksi suurimmista energian käyttäjistä, 2-4 prosenttia energian käytöstä maailmanlaajuisesti. Valtavista määristä on siis kyse. Tällä hetkellä kehitellään uutta kloorin valmistusta. Ja no, tämän uuden teknologian kautta voidaan säästää noin 40 prosenttia energiasta kloorivalmistuksen yhteydessä. Tämä on merkittävä, todella merkittävä summa maailmanlaajuisesti. Ja sitten lainsäädännöstä tässä yhteydessä me tarvitsemme yksinkertaisempia välineitä. Jos ensin tarvitaan neuvoa antava palvelunala, joka auttaa yrityksiä esittämään anomuksia tässä – meidän pitää käyttää enemmän rahoja, rahaa innovaatioon. 50 miljardia aikaisemmin tutkimusohjelmia, jos katsotaan innovaatioajatuksia, 3,84 miljardia menoja. Tämä tasapaino ei nyt oikein stemma. Jos nämä keksinnöt eivät siirry innovaatioihin ja siitä vielä edelleen kuluttajille, niin mitään ei ole saatu aikaiseksi. Me tarvitsemme rahaa innovaatioihin paljon merkittävämmin. Lisäksi, mitä voitaisiin tehdä, olisi, että tehdään tällaisia mallihankkeita, jotka vastaavat juuri yhteiskunnan tarpeisiin kysyntään. Ja joita toteutetaan energiahaasteisiin, ilmastohaasteisiin ja niin edelleen. Jos tämä toteutuu menestyksekkäästi, niin saadaan liikkeelle myöskin muita hankkeita ja sitten koko kehitys kulkee omalla painollaan. Niin, uskoakseni olen nyt vastannut keskeisimpiin kysymyksiin. Kiitokset. Herra Dörvi. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, eihän tässä ole kyse todellakaan mistään innovaatio Äh, esityksestä, vaan asiakirjasta, äh, jonka avulla voidaan ennakoida komission tulevia päätöksiä. Täällä on kiinnitetty huomiota tärkeisiin teemoihin, jotka varmastikin tulevat esiintymään komission tulevissa äh, strategia-asiakirjoissakin. Ensinnäkin nämä, nämä taloudelliset instrumentit. Mehän elämme edelleen kriisitilanteessa, vaikka tilanne ei olekaan vielä enää niin dramaattinen kuin vuonna 2008-2009. Ja tämä tietysti vaikuttaa äh, PK-yrityksiin, myös suurinkin toki. Siksi komission täytyy yhdessä investointipankin kanssa ja investointirahaston kanssa äh, saada aikaan sellaisia äh, välineitä, jotka mahdollistavat riskipääoman saannin ja mahdollistavat sen, että jäsenvaltioiden toimia voidaan täytentää. Ja täällä esitettiin myös kysymys siitä, kuinka säännöt ovat pirstaleisia. Meillähän ei ole yhtä yhtenäistä riskipää omaa koskevaa säännöstöä, vaan jokaisessa jäsenvaltiossa on omat sääntönsä ja sen vuoksi ja tämä tilkkutäkkimäisyys vaikuttaa rajat vaikeuttaa rajat ylittäviä investointeja. Meidän täytyy saada aikaan sellaisia eurooppalaisen ulottuvuuden omaavia välineitä, joiden avulla voidaan välttää fragmentoituminen. Tällä hetkellä teemmekin työtä juuri näiden asioiden parissa e, investointipankin ja investointirahaston kollegoiden kanssa. Meillä on kuitenkin rahoitusväline, joka toimii, jota toteutetaan ja joka mahdollistaa sen, että pk-yritykset voivat hyötyä riskipääomasta samoin kuin takuujärjestelmistä. Kyse on Euroopan investointirahasto ja si- siihen osallistuu myös komission rahoituksella. Tämä on järjestelmä, joka toimii, mutta sitä täytyy vielä edistää ja syventää, kehittää. Toinen tärkeä asia, joka liittyy Toinen asia, joka on tärkeä näinkin rikkaassa yhteiskunnassa kuin meillä on. Me tarvitsemme puitesopimuksia. Erilaiset puitteet ovat erittäin tärkeitä, jos me haluamme kehittää uusia markkinoita. Ei voida puhua sähköautosta, jos ei ajatella infrastruktuureja, sääntöjä, säädöksiä. Ei voida puhua ekorakentamisesta, jos ei puhuta älyverkkoinfrastruktuureista ja vastaavista. Siksi on erittäin tärkeää poliitikoille integroida erilaiset komponentit, jotka liittyvät kysyntään, tarjontaan, sääntelyyn, ja täytyy pystyä tarjoamaan globaali ratkaisu. Jos me emme onnistu rakentamaan tällaista toimintaa, johtavia markkinoita, niin silloin emme voi myöskään luoda Euroopalle parempia innovaatioolosuhteita. Toinen asia, joka on erittäin tärkeä, josta puhutaan usein, ovat julkiset tarjouskilpailut. Julkiset, julkiset tarjouskilpailut mm, ovat erittäin merkittävässä asemassa ja voivat, ne ovat omiaan vaikuttamaan muun muassa palveluiden ja palvelualan ja rakentamisalaan. Jos ajatellaan yliopistoja, sairaaloita ja muita. Jos nämä kaikki haluavat ryhtyä ekotehokkaiksi, ne tarjoavat suuren määrän markkinoita ja auttavat Eurooppaa pärjäämään maailmanlaajuisilla kilpailuilla markkinoilla. Ja kun puhutaan julkisista tarjouskilpailuista, silläkin saralla täytyy pyrkiä jatkuvasti innovoimaan, täytyy suosia sellaisia tahoja, jotka mahdollistavat sen, että pikkuhiljaa ymmärretään, että julkiset markkinat ja tarjouskilpailut esittävät tärkeää roolia innovaatioiden alalla. Sitten pk-yrityksistä. Emme voi puhua uudista energialähteistä, jos emme ajattele eh, älyverkkoa. Emme voi puhua eh, sähköautosta, jos emme pohdi myös sähköautojen eh, akkujen latausjärjestelmiä ja niin edespäin. Joten kaikkea täytyy ajatella kokonaisvaltaisesti. Sitten kilpailukyvyn kannalta on myös työvoiman pätevyys on erittäin tärkeää. Euroopassahan meillä on vahva koulutus, mutta meidän täytyy pysyä muiden maailman yliopistojen kanssa samalla rivillä. Emme halua menettää opiskelijoitamme ulkomaille. me halua, että kaikki menevät Stanfordiin. Me tarvitsemme myös Eurooppaan kilpailukykyisiä, dynaamisia yliopistoja, jotka myös pärjäävät maailmanlaajuisesti. Ehkäpä yliopistojen roolia tulisi täydentää PP-aloitteilla – Meillähän on jo olemassa aloite, ehkäpä vaatimaton, mutta kuitenkin tärkeä aloite koulutuksen ja informatiikan alalla. Tällaisia aloitteita tulisi kehittää enemmänkin. Ja sitten vielä pari seikkaa. Ensinnäkin nämä yritysryppäät, klusterit. Monet ovat niistä puhuneet. Mielestäni on, ne ovat erittäin tärkeitä alueellisella ja paikallisella tasolla. Täytyy laatia, perustaa tällaisia yhteistyöklustereita, joihin osallistuvat eh, tutkimusinstituutiot, yliopistot, suuret yritykset ja pk-yritykset. Se on, on erittäin tärkeää eh, tehdä yhteistyötä ja toisaalta hyötyä tästä yhteistyöstä eh, yliopistojen, tutkimusinstituutioiden ja suurten yritysten kesken. Euroopassa on tästä hyviä esimerkkejä, ei nyt niihin kaikkiin aio viitata. Meillä on Barcelona, München, Dresden, Grenoblen ja Cambridgein lisäksi. Voin antaa teille muutaman luvun, jotta ymmärrätte, mistä on kyse. Jos ajatellaan, että mm, kyseessä on noin 300 000 pätevää työpaikkaa Cambridge, joka on kaikkein tärkein eurooppalainen keskus, sillä on noin 40-50 000 työpaikkaa. Eli meidän täytyy tälläkin saralla, klustereiden saralla pyrkiä pääsemään kilpailukykyisiksi maa, maailmanlaajuisesti. Ja lopuksi yksinkertaistaminen ja hallinnoinnin sujuvuus. Usein yksinkertaistamista, virtaviivaistamista peräänkuulutetaan. Me olemme tietoisia kyllä ongelmista. Tänä vuonna tullaan uudistamaan rahoitussääntelyä. Pyrimme saadaan aikaan sellaisen rahoitussäännön, joka helpottaa ja yksinkertaistaa meidän toimia. Me olemme tietoisia tästä. Ja sitten hallinnoinnin sujuvuus. Ensinnäkin meidän täytyy paremmin täydentää jäsenvaltioiden toimia, kunnioittaa subsidiariteetteja, mutta meidän täytyy myös täydentää niitä instrumentteja, joita käytetään Euroopan kansallisen ja paikallisella tasolla. Ja mitä komission itsensä tulee, meidänkin täytyy ponnistella. Meidän täytyy enemmän tehdä yhteistyötä tutkimuskollegoiden kanssa, yritysten kanssa ja myös DG Region kollegoiden kanssa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä. Kaikki tämä myötä vaikuttaa Euroopan innovaatioon alttiuteen. Meidän täytyy koordinoida ö, toimiamme ja juuri tämän eteen teemme työtä myös jatkossa. Kiitos. myös kiitokset. Tämä on kaikki valtavan tärkeää, mutta vähitellen työn järjestäminen muuttuu kovin hankalaksi. 14 puheenvuoropyyntöä ja oikeastaan puolelta piti lopettaa tämä keskustelu, kun meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Pyytäisin siis kysymyksiä yhdessä minuutissa ja toiseksi ajattelisin, että tuo 2020 keskustelu, tämähän on oikeastaan sen osa myös, eli ehkä voimme antaa tämän kuulemistilaisuuden kestää vähän pidempään. Edustaja Jälke. Van <clears throat> e, Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Eilen Van Rompuy teki merkittävän lausunnon parlamentissa. Hän sanoi, että kilpailukykyä täytyy tarkastella – jäsenvaltioissa ja eurooppalaisilla markkinoilla. 500 miljoonaa ihmistä on eurooppalaisilla markkinoilla ja Eurooppa on hyvin merkittävä tuottaja. Mielestäni tämänhetkinen tilanne on sellainen, että maailmassa on epäreilua kilpailua. Ja tämä epäreilu kilpailu johtaa monien alojen tuhoutumiseen – johtuen tuotannon siirtymisestä, ei pelkästään Kiinaan, vaan myöskin Yhdysvaltoihin. Siellä energia on paljon halvempaa ja yritykset ovat kilpailukykyisempiä. Siksi mietinkin, pitäisikö Euroopan tässä tilanteessa käyttää tullipolitiikkaa tehokkaammin, jotta voidaan estää tämän tuotannon siirtyminen pois Euroopasta. Ja toiseksi jotta voisimme saada tuloja, joita voidaan sitten investoida tutkimukseen ja innovaatioon. Ja kolmanneksi, ehkä meidän pitäisi miettiä omaa kulutusmalliamme. Tällä hetkellä kulutusta toteutetaan hyvin pitkälti tuotan, tuonnin kautta ja äly, kaupungit, äly, autot, vihreä teknologia, kaikki ovat tulevaisuuden malleja, mutta mutta me tarvitsemme kuitenkin rahaa. Ja siksi meidän pitäisi ohjata varoja takaisin Eurooppaan ja sen jälkeen voimme sitten miettiä myöhemmin jälleen tullipolitiikkaamme. Zaimave. Kiitos edustaja Pisina. Tupuitsiin. Kiitos paljon. Olemme kuulleet mielenkiintoisia puheenvuoroja kaikilta puhujilta. Emme ole kuitenkaan vielä puuttuneet kaikkien ratkaisemampiin kysymyksiin. Monet kollegat ovat sitä mieltä, että teollisuus on jonkinlaista työtä, jonka kautta tuetaan sosiaalisia tavoitteita. Hyvän tekeväisyyttä siis, mutta teollisuudessa on kyse voitosta ja poliitikkojen pitää ymmärtää, että pitää luoda olot, jotka voivat kehittää taloutta. Me usein vertailemme Eurooppaa Yhdysvaltoihin ja muualle maailmaan – kun puhutaan teollisuudesta ja teollisuuden menestyksestä. Huomaamme, että yrittäjyyshenki on katoamassa Euroopasta, kuten herra Dyrvin sanoi. Eurooppalaisilla on toisenlaiset arvot. Me emme onnistu tässä niin hyvin. Sosiaalinen markkinataloutemme on enempi sosiaalinen ja markkinoita ei niinkään huomioida. Byrokratiaa on paljon, ympäristömääräyksiä, sosiaalisia määräyksiä – ja tämä eurooppalainen yhteiskunta on sairas. Ja tämä sairaus tulee esiin sitä kautta, että on niin suuri ero sen välillä, mitä Lissabonin strategian kautta haluttiin saada aikaan ja mitä on saatu aikaan. Mihin investoinnit menivät? Ei ainakaan tutkimuksia. ja innovaatioon ainoastaan muutama maa vastasi tätä tavoitetta. Jos me haluamme kakkoa jakaa, se pitää ensin leipoa. Ja minun peruskysymykseni kaikille paneelin osallistujille on se, että jos kuviteltaisiin, että teillä olisi 15-20 miljoonaa dollaria taskussa ja se pitäisi investoida teollisuuteen. Niin ehkä voisi olla jonkinlaista tällaista Eurooppa-ajatusta, joka johtaisi siihen, että investoisitte Eurooppaan, mutta jos saisitte parempaa voittaa asiasta tai Yhdysvalloista, niin miksi investoisitte Eurooppaan? Kiitos. Kollega Toja. Presidente, ehm, la prima domanda è al dottor... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys Greenille. Hänen alustuksensa oli erittäin hyvä ja toivottavasti hän voi toimittaa meille nämä PowerPoint-paperit. Hän kertoi hyvin laajasti siitä, mitä nyt teollisuudessa on tapahtumassa televiestinnän alalla. Siellä on hyvin paljon keskittymistä. Monet yritykset ovat kaatuneet ja sanoit, että teknologiset kustannukset ovat korkeita ja investoinnit ovat niin hyvin korkeita ja siksi Eurooppa on nyt heikossa asemassa. Katsotteko, että tämä prosessi on peruuttamaton vai voitaisiko sitä jotenkin muuttaa? Ja millaisia toimia tarvittaisiin? Liittyykö ongelma resursseihin tai tutkimuksen innovaation puutteeseen? Johtuuko se siitä, että meillä ei ole riittävästi klustereita? Meillä ei ole politiikkaa niiden luomiseen? Ja sitten toinen kysymys. Eilen tarkastelimme asiakirjaa, jossa kuvailtiin, miten teknologina, teknologiateollisuus voi muuttaa energiankulutustaan ja miten se voisi auttaa muita aloja. Ja eilen puhuttiin sitovista tavoitteista ja sitten äänestimme näiden sitovien tavoitteiden puolesta, eli komission pitäisi jokaisen alan kohdalla – miettiä näitä tavoitteita. Onko tämä mielestänne hyvä tavoite vai epärealistista, koska meidän pitää olla kunnianhimoisia, joten sanomme, että no, me olemme vahvoja ja toteamme, me haluamme sitovia sääntöjä. Katsotteko te tämän jo liian kunnianhimoista? Edustaja Piper. Ja, danke, danke schön, Herr Kiitos puheenjohtaja. Ensin kommentti komission edustajalle. Tyville, kun kuulen puheenne, niin huolestun hiukan. Ilmeisesti olette sitä mieltä, että teknologiaa voidaan tukea keskitetysti Brysselistä. Minä todella kaipaan tässä viittauksia valtioihin ja alueisiin, ette maininneet eurooppalaista rakennepolitiikkaa sanallakaan. Ihan selvä tutkimuspolitiikka on tärkeä tekijä PK-yritykset ovat tässä mukana, mutta jos ajatellaan alueella tukea niin, että pienet yritykset voivat osallistua tutkimuspolitiikkaan ainoastaan toimet, jotka liittyvät rakennepolitiikkaan, voivat tässä toimia. Tämä on tärkeä eurooppalainen tehtävä, että ajatellaan niin, että eurooppalaisin toimin voidaan ajatella – alueita. Ei puhuta valtiotasolla välttämättä, vaan sanotaan, että nyt on tarjous kilpailu tiettyyn ohjelmiin. Yritykset voivat anoa tukea pk-yritykset. Tämä toimii monilla alueilla Saksassa hyvin. Ranskassa myös tämä tavoite kaksi kilpailu. Näin päästään kansainvälisiin verkostoihin, jos käytetään tätä alueellista lähestymitapaa, niin, ei niin, että toimitaan Brysselistä piilaaksoja München Tämä ehkä onnistuu joillain alueilla, mutta ei saada laajempaa lisätehoa teknologiaan. Toiseksi olisin toivonut, että perinteistä teollisuutta olisi tuotu esiin enemmän näissä puheenvuoroissa. Pohtiiko joku sitä, mikä on suhde vihreiden uusien työpaikkojen välillä ja niiden, jotka ovat purkautumassa, kun ajatellaan verkostojen rakentamista, kun puhutaan uusiutuvista energialähteistä, kun koko ajan ajatellaan, että pitää, pitää mielessä ilmastotavoite. Tohtori Pliskeltä voisin kysyä myöskin, mielellään voitte vastata saksaksi, koska tulkkaus toimii täällä hyvin, siis että vähän myöskin tuettaisiin PK-yrityksiä perinteisillä teollisuusaloilla, joilla on tällä hetkellä paljon ongelmia. Kiitos. Edustaja Tikau, minuutti vain. Pyydän, pyydän. Am să fiu foarte scurtă. Am uh, patru Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Neljä kommenttia, jotka haluaisin tässä tuoda esiin. Ensinnäkin sanoisin, että Euroopan teollisuudella ei ole tulevaisuutta ilman ammattiliittoja. Työntekijöiden edustajien tulisi olla myös täällä edustettuina tai mukana tässä keskustelussa tänään. Mitä sitten tulee tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioon, meidän täytyy muuntaa puitteita niin, että voimme avittaa pk-yritysten osallistumista toimintaan. Uskon, että yksi talouskriisin syy on nimenomaan se teollisuuden purkautuminen, jota on ollut vallalla viime vuosina, on ollut paljon työttömyyttä ja niin edespäin. Nyt jopa lähes 20 prosenttia nuorista on työttöminä, ja sen vuoksi me tarvitsemme kunnianhimoista kestävää teollisuuspolitiikkaa, ja politiikkaa, joka on kestävää niin ympäristön kuin talouden kannalta. Ja lopuksi haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että Eurooppa-neuvostossa 25.3. jäsenvaltioiden johtajat ensimmäistä kertaa sitoutuivat lujasti siihen, että parannettaisiin energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämä on siis selkeä tavoite. Miten, se aikoo, miten, miten sitä tullaan heijastelemaan teollisuuspolitiikassa, kysyn. Thank you, Chairman. Uh, one brief question. Kiitoksia. Ihan lyhyt kysymys. Hyvin vähän tähän mennessä on puhuttu ydinenergiatutkimuksesta ja teollisuudesta, ja siksi haluaisin nyt kysyä erityisesti Greeniltä, miten hän näkee tämän alan ja mitä meidän tulisi odottaa tältä alalta tulevaisuudessa. Erityisesti olisi mielenkiintoista tietää, mikä on uusien tutkimustulosten rooli tällä alalla, erityisesti kun kyse on fuusioreaktorikysymyksistä. Kiitos. Danke sehr, Herr Kiitos, edustaja Balčitis. Iš tikrųjų, taip pat noriu padėkoti už pateiktą informaciją, iš kurios iš tikrųjų galima ir pasiekti. Kiitokset kaikista tiedoista, joita olemme saaneet. Alustukset olivat hyvin mielenkiintoisia ja suureksi hyödyksi. Mutta vaikka ponnisteluita on tehty paljon ja investointeja toteutettu paljon, niin paljonkaan tutkimuspotentiaalia Euroopassa ei ole. Me tarvitsemme uutta osaamista ja paljon kannustimia, kuten täällä on tänään mainittu. Tärkein tavoite on Euroopan kilpailukyvyn parantaminen. Siksi meidän on huolehdittava siitä, ettei ole eroja siinä, miten kehitellään eri alueita. Lähinnä ajattelen tässä uusia jäsenvaltioita – joiden tutkimuspotentiaali on käynyt selväksi. Vasta nyt tätä potentiaalia ei ole vielä toistaiseksi käytetty riittävästi. Monia argumentteja voidaan käyttää oikeutuksen esittämiseksi tässä yhteydessä, protektionismia ja niin edelleen, mutta meidän täytyy päästä eroon kaikista näistä epätasa-arvoisuuksista ja tämä kysymys varmasti voi saada tulevaisuudessa enemmän huomiota. Haluaisin myöskin tietää, mitä mieltä komissio on tutkimuspotentiaalista uusissa jäsenvaltioissa. Kiitos. Kiitos paljon, edustaja Grostet. Merci. Euh, Kiitoksia. Olemme puhuneet EUn heikkouksista teollisuuspolitiikassa, ja heikkouksiin kuuluu esimerkiksi teknologian siirto ja kaupallistamisongelmat. Tällä hetkellä Kiina on kaikkialla, se on Afrikassa joka puolella, juuri siksi, että EU epäilemättä on hiukan unohtanut Afrikan. Ja tällä hetkellä Kiina investoi Eurooppaan, se ostaa suuria yrityksiä. Viime aikoina olemme kuulleet, että Volvo, joka oli ruotsalainen yritys, on nyt kiinalaisten käsissä, mutta näitä esimerkkejä on kaikista EU-maista. Eli tähän liittyy nyt teknologiasiirto-ongelmat, koska kun Kiina ostaa näitä suuria yrityksiä, tietysti Kiina hyötyy myöskin teknologiasiirrosta, eli mitä sitten tapahtuu muutaman vuoden kuluttua, kun Kiinasta tulee yhtä tehokas kuin suurista yrityksistämme Euroopassa. Ja tästä johtuen haluaisin puhua hiukan paljon eurooppalaisesta patentista. Eikö meidän pitäisi vahvistaa eurooppalaista patenttia? On puhuttu yksinkertaistamisesta pk-yritysten osalta, jotta ne saisivat helpommin näitä patentteja. Ja jos siis halutaan kehittää kaupallistamista, meidän pitää keskittyä investointiongelmiin ja meidän pitää luoda uusia rahoitussääntöjä ja kehittää julkisen ja yksityisen tason tahon välistä yhteistyötä. Ja meidän täytyy myöskin miettiä investointipankkia, ja sen avullahan voisimme lisätä rahoitusta pk-yrityksille. Eli kaikesta tästä pitäisi jokan puhua, koska minua huolestuttaa teollisuusvakoilu, jota tietyt kolmannet valtiot, kuten Kiina, harjoittaa. Emmekö nyt ole hyvin hankalassa tilanteessa EU:ssa, kun mietitään miten Kiina ja muut maat toimivat kilpaillessaan suurten yritystemme kanssa. Danke, kollega Jadot. Kiitos, kollega Jadot. Merci, monsieur le président, et merci aux inter... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia puhujille. Niin, me olemme käyneet keskustelua innovaatiokysymyksestä, mutta jos puhutaan Äh, Euroopan teollisuuden äh, tulevaisuudesta, niin ei kai se nyt vain innovaatioihin kilpisty. Kenen, kuka päättää innovaatioista, ketkä osallistuvat ja toivovat innovaatioita? Äh, komission edustaja olisi tullut puhua myös nanoteknologiasta ja muista aloista. Suuri osa Euroopan teknologioista, eh, yrityksistä ei kuitenkaan pääse osalliseksi bioteknologiasta, eivät edes ole kiinnostuneita. Meidän tulisi eh, kuitenkin parantaa eh, tätä alaa ja elintarvikeviraston tulisi osallistua tähän toimintaan. Täytyy pohtia, että kuka tekee mitä. Tarvitaan todellakin demokraattinen debatti, keskustelu Tätä nykyä komissio ei mielestäni tätä kysymystä esitä asianmukaisella tavalla. Toinen seikka. Kyllä, me olemme kyllä ymmärtäneet, että teollisuus haluaa rahoitusta tutkimusta ja innovaatiota varten, mutta kysymys kuuluu, mikä on Euroopan rooli tämän tutkimuksen suuntaamisessa? Kemian teollisuus vastusti REACH-uudistusta. Me haluamme enemmän kevyitä ajoneuvoja. Meidän täytyy innovoida enemmän sähköautoon, vähentää energiankulutusta kemian teollisuuden alalla. Mutta mitä me Euroopassa lopulta haluamme? Vähemmän halutaan tietysti kuluttaa esimerkiksi energiaa kloorin tuotannossa, mutta miten tämä toteutuu? Joten meidän täytyy pohtia, kuka päättää, ja miten voidaan saada johdonmukaisuutta Euroopan toimintaan. Jos me laadimme vaikkapa direktiivin uusista energiatehokkaista rakennuksista, mutta unohdetaan kuitenkin vanhat rakennukset, niin tästä puuttuu johdonmukaisuutta. Kiitoksia puheenjohtaja. Puuttuisin edelliseen puheenvuoroon, niin sanoisin, että englantin kieleni on erittäin huono. Kun puhutaan englannin teollisuuden tulevaisuudesta, se mietitään todellakin, millainen tulevaisuus sillä on, eikä kyse ole pelkästään innovaatiosta. Jos kyse ei ole innovaatiosta, niin olen samaa mieltä. Voin sanoa, kannatan sitä, että panostetaan innovaatioon ja tutkimukseen, mutta teollisuus ei ole pelkästään innovaatiota, jos emme mieti oikeita kysymyksiä, joka liittyy polkumyöntiin, ympäristökysymyksiin, verokysymyksiin emme pysty ratkaisemaan teollisuuden ongelmia Euroopassa. Ja täsmällisemmin ei ole eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa johtuen siitä, että täällä komission jäsen sanoi, että markkinat päättävät. Kriisin alussa meille sanottiin, että meidän pitää ehdottomasti toimia niin, että markkinat pystyvät hallitsemaan asioita, mutta sitten kriisi risäytyi käsistä ja sanottiin, että no markkinoilla voidaan kuitenkin edetä. Ja kuten Tikau, meillä on kuitenkin palkansaajia teollisuudessa, jotka luovat rikkautta, ja meidän täytyy odottaa seitsemän minuuttia, että meillä on teollisuutta tällä alueella. Monet kymmenet miljoonat luovat rikkautta ja antavat työpaikkoja muille. No miksi markkinat ovat vastuussa ja miksi tämä Lissabonin sopimus, tämä raamattu on vastuussa, kun siellähän puhutaan näistä minimikustannuksista. Innovaatio ei ole ollut, ja puhun nyt tästä Airbus TGV Ariaan autoteollisuuden uudistumisen. No innovaatiota on kyllä ollut, mutta innovaatio on estynyt, koska työpaikkoja on siirretty muualle, jotta voitot olisivat yhä suurempia, yhä enemmän voittoja Renault tytäryhtiöille, jossa on valtavia voittoja, yhä enemmän voittoja siirtyy Kiinaan. Ja kyse ei ole kiinalaisista, vaan kyse on eurooppalaisista yrityksistä, jotka investoivat Kiinaan ja siirtävät tuotantoa sinne. Teollisuuden pitäisi mahdollistaa se, että voimme vastata kansalaisten huolenaiheisiin, mutta tällä hetkellä se luo vain rikkautta kansalaisia vastaan. No sitten oman vaalipiirini palkansaajat, Continental, Renault, Fasio, Total, EBB, Kyno, siellä on hyvin paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat apuamme. Danke, Kollegin Eck. Kiitos, kollega Ek. Kiitos, puheenjohtaja. Pahoittelen, että myöhästyin tästä tärkeästä ja mielenkiintoisesta kuulemistilaisuudesta. Tein EU 2020 työtä. Se on osa strategista kehitysohjelmaa unionille seuraavan kymmenen vuoden ajaksi. Tämä on tärkeä asiakirja, kunhan se saadaan valmiiksi ja jos se on riittävän tiukka. No, ymmärrän, että Puhuitte monista ongelmista, jotka tulevat siinäkin yhteydessä esiin. Yksi asia oli keskeinen haaste, hanke, oli Puolan entisen pääministerin suunnitelma. Ja tässä puuttuu se suunnitelman rahoitusta ja haluaisin kuulla vai kommentteja tähän. Ja toiseksi Tiedän, että aika ei ole ehkä kypsä tänään, mutta me keskustelemme tästä lähiviikkoina ja olisi oikein mukava, jos saataisiin asiakirja, jossa on keskeisemmät aiheenne kirjallisina joko valiokunnalle tai poliittisten ryhmien edustajille, jotka tekevät tätä työtä, koska nämä ovat tärkeitä aiheita ja te kaikki otitte esiin hyvin keskeisiä aiheita. Lisäksi haluaisin tukea sille, mitä teemme täällä – kun pyritään vähentämään tutkimuksen byrokratiaa. Meillä oli kuulemistilaisuus syksyllä ja Espanjan puheenjohtajakaudellaan järjestää korkean tason keskustelun ja se palautetaan keskusteluihin, kun puhutaan kahdeksannesta puiteohjelmasta. Mutta tärkeää on se, että julkisesti myöskin tuetaan näitä kysymyksiä, osallistutaan julkiseen keskusteluun, koska meille päätösten tekijänä hiljaisuus tarkoittaa sitä, että näitä kantoja ei saada kuuluviin. Siis kysymys tuosta SET-suunnitelmista ja vaikutusmahdollisuudet EU: 2020-ohjelmaan. Kiitos. Kollega Odi. Merci, monsieur le président. Le Kiitoksia, puheenjohtaja. Me tiedämme nyt tilanteen maailmalla ja olemme samaa mieltä markkinoista. Eli meidän nyt ei pidä miettiä näitä liikaa, kun ajatellaan kommunistimaita, Kiinaa, Yhdysvaltoja, ultraliberaalimaille kaikisella ollaan samaa mieltä. Eli tässä kontekstissa meidän pitää nyt miettiä omaa teollisuuttamme. Ja Johville sanoisi, että nyt täytyy yksinkertaistaa. Meidän täytyy aloittaa yksinkertaistamalla teollisuustoiminnasta. Ja ensin kaksi kysymystä paneelille, jota haluaisin onnitella. Mitä mieltä he ovat tästä rahadumppauksesta ja haittaako se teollisuuttamme? kun ajatellaan maailmanlaajuista tilannetta. Ja sitten toinen kysymys. Me olemme päättäneet siitä, että meillä on pakottavia ympäristösääntöjä, mutta niitä ei hyväksytty, se nähtiin Kööpenhaminassa. Mitä mieltä olette, miten meidän pitää reagoida poliittisesti sisämarkkinoilla? Pitääkö meidän jättää vapaa pääsy sisämarkkinoille vai pitäisikö meillä olla mekanismi, johon otetaan mukaan hiilikysymykset ja jossa suojellaan sisämarkkinoita sen suhteen, mitä tapahtuu muualla maailmassa ja siellä, missä ei noudateta samoja ympäristösääntöjä kuin meillä. Kiitokset. Nyt haluaisin antaa vieraille vielä puheenvuoron ehkä käänteisessä järjestyksessä. Ensin komission edustaja Herra Dervi. Merci, Monsieur le Président. Bon, tout d'abord, je ne voudrais pas donner la... Kiitoksia puheenjohtaja. En tietenkään halua antaa sellaista vaikutelmaa, että kaikki tapahtuisi eh, Brysselissä ja Brysselistä määrätään, mitä teollisuuspolitiikka on. Kyllä Brysselillä on sanansa sanottavana, mutta toki yrityksilläkin on eh, rooli samoin kuin julkisella hallinnolla. Alueidenkin Alueethan ovat tietysti ihanteellinen puite kehittää innovaatiostrategioita luomalla kumppanuuksia eri tahojen kanssa yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yritysten välillä. Joten olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että alueilla on tärkeä rooli. Ja jos ajatellaan Euro- eurooppalaista tasoa, niin me tarvitsemme yhteisiä yleisiä suuntaviivoja ja sitä varten myös yhteistä sääntelyä, markkinoita. Tarvitsemme siis Euroopan taholta tukea, joten tode on eurooppalainen taso, jonka täytyy hyödyttää alueita ja tukea niitä. Bioteknologia ja nanoteknologia. Tästä ollaan käyty paljon keskustelua, emme sitä ole voineet syventää tänään, mutta, jos, mutta minä kyllä esityksessäni ehkäpä mainitsin sen, että emme me voi torjua bioteknologiaa ja nanoteknologiaa noin vain oikopäätä. Niille on erittäin tärkeitä käyttöalueita muun muassa lääketeollisuudessa, joten me tarvitsemme syvällisemmän lähestymistavan tähänkin kysymykseen, ja meidän täytyy kehitellä tällaista tieteellisyhteiskunnallista keskustelua, jossa jokainen taho voi esittää näkemyksensä Tarvitsemme demokraattista keskustelua. Sitten yhteisön patentti. Olisi erittäin tärkeää, että meillä olisi yhteisön patentti. Se olisi tärkeää pk-yrityksille ja ylipäänsäkin yrityksille ja tutkimukselle. Meillä on nyt poliittinen sopimus, joka saatiin aikaan muutama kuukausi sitten. Olemme siis menossa oikeaan suuntaan, mutta vielä aikaa menee. Minä itse olen, olin vuonna Yhdeksänkymmentäviisi työryhmän puheenjohtajana, jossa keskusteltiin tästä asiasta. Aikaa on siitäkin jo kulunut ja edelleenkin tulee aikaa kulumaan. Mutta uskon, että jos yhteisön patentti olisi jonain päivänä olemassa, niin se varmastikin olisi omiaan avittamaan pk-yrityksiä niin, että pääsisivät paremmin toimimaan. Sitten yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet ovat erittäin tärkeitä, erittäin, erittäinkin äh, hankalina aikoina. Meidän täytyy rakentaa näiden PP-kumppanuuksien päälle tietyillä alueilla, ja täytyy saada aikaan sellaisia sääntöjä, jotka mahdollisivat sen helposti. Sitten yksinkertaistaminen, minä jo sanoin, että uskon, että se on erittäin tarpeellista. Sitten markkinat, protektionismi, en nyt halua tästä asiasta aloittaa keskustelua, mutta kriisi on osoittanut, että protektionismi ei ole välttämättä hyvä vastaus kriisin aikaan. Täytyy myös pohtia muita ulospääsyteitä kriisistä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Pliske. Pari kysymystä. Tuotanto ja Eurooppa toimipaikkana. Kemian teollisuus on investoinut, investoi edelleen tulevaisuudessa myös Eurooppaan, koska puiteolot, jotka puoltavat investointeja, ovat myönteisiä monien parametrien mukaan. Tutkimus on hyvää yliopistoissa, infrastruktuuri on hyvästä, voidaan tietenkin parantaa. Meillä on PK-yritysten verkosto, pätevää henkilöstöä, suuret markkinat. Mutta tietenkin on myös sellaisia asioita, joita voitaisiin parantaa edelleen. Esimerkiksi edullinen energiansaanti, keskustelu raaka-aineista. Tämä ei ole maakohtaista Eurooppa-keskeistä keskustelua, vaan maailmanlaajuista. Tänään tietenkin keskityin innovaatioaiheeseen siksi, että me uskomme ja tiedämmekin sen, että ainoastaan innovaatioiden kautta – yritykset voivat toimia kestävästi kemian teollisuuden alalla. Minä tulen yrityksestä, joka on juhlinut 50-vuotista olemassaolaan innovaatioita tehtiin silloin ja vielä tänä päivänä, koska meidän mielestämme tämä yrittäjyyden kannalta on oikea lähestymistapa. Myös yhteiskunnan osalta, näin haluan uskoa, koska yhteiskunnalliset haasteet, joita kohtaamme, ilmastonmuutos – energiakysymykset, ruoansaannin turvaaminen, ikääntyminen yhteiskunnassa, erityisesti Euroopassa. Nämä ovat kysymyksiä, joita voidaan lähestyä ainoastaan innovaatioiden kautta. Jos haluaa ylläpitää elintasoa ja yhtenäistä yhteiskuntaa, ja tämä liittyy tietenkin tuohon asia, miten ihmiset hyväksyvät teknologian. Me tarvitsemme yhteiskuntakeskustelua tästä aiheesta ja siihen voivat osallistua tutkijat yliopistoista, me elinkeinoelämän edustajina ja ennen kaikkea te poliitikkoina. Jos todella haluamme toimia kilpailukykyisenä verrattuna muihin alueisiin ja maihin maailmassa, Kiinahan täällä mainittiinkin jo. Kiitos. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Edustaja Bessei, herra Bessei lyhyesti. Investoinnit Eurooppaan tärkeä aihe. PK-yritykset, joista mielellämme puhumme, tietenkin toimivat tässä aktiivisesti. Ne toimivat näin kotikentällään ja tietenkin on katsottava markkinoilla myös sitä, että voidaan markkinoida laajalti tuotteita. Tämähän on tämä loista ajatus, joka siitä syntyy joskus, kun nähdään, että – yritykset investoivat ulkomaille, niin syynä saattaa olla se, että on tuotettava paikan päällä, koska 50 60 prosenttisesti kannattaa tuotantoa hoitaa siellä, missä tuotteita voidaan myös myydä. Meidän pitää olla myöskin tarkkana siinä, että erityisesti te puitteita luodessanne otatte huomioon sen, että meillä on reilut, oikeudenmukaiset puitteet tarpeen maailmanmarkkinoilla. Muuten kyse ei ole vastaavista oloista, eli ikään kuin hypättäisiin korkeutta, mutta me lähdemme miinus yhdestä merkistä ja pitäisi ylipäästä. Ja sitten ihmetellään, että muut pärjäävät paremmin. Useinhan riittää, että on vain pikkusen parempi sinänsä. Many Future-strategiassa on todella ajateltu, sitä en sano tätä aikaisemmin, koska se tuntuu vähän triviaalilta asialta, että perinteinen teollisuus, kuten edeltävä puhuja sanoi, meidän pitää myös kehittäytyä, kehittyä perinteisenä teollisuutena. Ja kyse on todella hyväluokkaisista, korkealuokkaisista, arvokkaista tuotteista, joita pitää kehitellä. Kysymys, jonka edustaja Bytikoffer aikaisemmin esitti, enkä huomannut vastata siihen. Kyse on todella myös siitä, että käytetään resursseja vähemmän ja kuitenkin saadaan parempi lopputulos. Kaikki työstävät tätä kysymystä. Ei nyt ole niin, että teollisuuden alat tässä vain lepäävät laakereillaan, vaan kyllä tässä pyritään tekemään työtä, jotta resurssien tulevaisuudesta voidaan huolehtia. Tässä Euroopan laajuinen strategia on toki tarpeen, jos todella tällä alalla haluamme toimia tehokkaasti ja tasavertaisten toimintaehtojen mukaisesti. No vielä yksi asia, kun valmistauduin tähän kuulemistilaisuuteen, ajattelin, että no, teollisuusala ei nyt tietenkään ole niin joka määritelty, että puhutaan vain innovaatiosta, kun ajatellaan, miten monet pelaajat ovat tässä mukana tekemässä työtä oikeaan suuntaan, jotta saadaan myönteistä kehitystä aikaiseksi, niin innovaatio voi toimia vain, jos rahoituksesta pidetään kiinni järkevät olot markkinoilla, poliittiset puitteet ja niin edelleen. Eli todella laajasta kentästä on kyse ja varmasti – teidän teollisuusvaliokunnan jäsenä kannattaisi katsoa tätä kokonaisuutta tarkkaan. Ja me mielellämme olemme tässä työssä mukana. Kiitos paljon. Kiitos. Rimas. Dames en heren, om te beginnen bij de concurrentievaardig. Kiitoksia. Aluksi puhuisin kilpailukyvystä. Sehän riippuu hyvin pitkälti innovaatiosta, eli innovaatio vahvistaa kilpailukykyä. Ja ainakin omalla alallani, sehän on yksi tärkeimpiä aloja, Euroopassa innovaatio syntyy siten, että sopimuksia tehdään suoritusten mukaan. Eli jos yritys toimittaa vain yhden lampun, sitten se toimittaa sen lampun, mutta sitten, jos mietitään, miten voisimme optimaalisesti valaista toimistoa, niin sitten ruvetaan miettimään innovaation edistämistä. Eli rakennusalalla esimerkiksi innovaatiota voitaisiin vahvistaa huomattavasti. Sitten se, mistä Grosted puhui, eli nämä patenttikysymykset. Jos meillä näitä suoritussopimuksia, Silloin voisimme myöskin käyttää patentteja. Jos vain toimitan sitä, mitä muutkin toimittavat, silloin ei ole mitään innovaatioystävällistä teollisuutta. Ja sitten, kenelle me teemme työtä ja kenen hyväksi innovaatiota toteutetaan? No sen pitäisi hyödyttää koko yhteiskuntaa. Ja tämän sanoin jo alkupuheenvuorossani. Mehän olemme siis ikään kuin Euroopan sisustusarkkitehtejä. Ja me luomme nämä puitteet. Eli meidän täytyy kysyä, mitä meiltä odotetaan. Ja meidän täytyy teollisuudessa edistää suoritusta. Jos nyt puhutaan vaikka energiasta, liikenteestä, terveydestä. Ja sitten lopuksi puuttuisin siihen mistä Tika puhui, eli AY-liikkeistä. No, eurooppalaiset ammattiyhdistykset, erityisesti rakennusalalla, ovat hyvin tärkeitä, eritoten kun kyse on niiden kuulemisesta ja mietitään, miten innovaatiota voitaisiin yhdistää koulutukseen ja kun mietitään vanhempia työntekijöitä – Tietysti voimme olla ylpeitä siitä, että tämä ala on niin suuri. Siellä on 50 miljoonaa työntekijää Euroopassa, mutta meidän on pidettävä huolta siitä, että he voivat vanheta terveinä ja pysyä pidempään työelämässä. Ja tässäkin AY-liikkeellä on merkittävä roolinsa. Kiitos. Viimeisenä herra Green. Thank you, Mr. President. Uh, I would like to respond... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vastata muutamaan kommenttiin. Ensinnäkin edustaja Toirin kommenttiin, joka liittyi meidän ähm, kilpailukykyymme ja mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Mitä tulee ICT-keskukseen, niin tällä hetkellä tilanne on hyvin mutkikas ja se kyllä vaatii tällaista monitahoista, monisyistä lähestymistapaa. Jos katsotaan USAta, niin siellä on paljon hallituksen rahoittamia entiteettejä, kuten vaikkapa Oak Ridge, jotka tarjoavat USAssa design- ja prototyyppipalveluita. Mekin tarvitsemme tällaisia samankaltaisia rakenteita, joiden myötä PK-yritykset, yliopistot, teollisuus, tutkimuskeskukset voivat, nopea, voivat nopeuttaa pääsyään markkinoille eh, eh, tällaisten eh, Euroopan tason design-palveluiden avulla ja tavaramerkkipalveluiden ää, avulla. Me tarvitsemme myös tukimekanismeja, joiden avulla voidaan nopeuttaa innovaation ja teknologian siirtoa. Olin pari viikkoa sitten Los Angelesissa, äh, tarkastelin siellä uutta tällaista Green Belt-aloitetta. Se liittyy sähköautoihin, äh, luonnonsuojeluun, etc. Siellä kehitellään äh, uusia rakennuksia yhdessä yliopistojen ja äh, kaupunkien kanssa. Siis nämä kaupungit ja yliopistot yhdessä ovat äh, parantaneet investointeja, ähm, kehittäneet eri, e, esimerkiksi sähköautoja, äh, erilaisia sähköautojen akkuja, etc. Meidänkin tulisi tällaista tie, tiedon kolmiota kehittää. Haluaisin vielä tehdä ehkäpä henkilökohtaisemmankin huomion. Edustaja Piper esitti kysymyksen toiselle panelistille kysymyksen alueesta, ja olin tyytyväinen vastaukseen. Sanoitte, että alueet ovat tärkeitä ja on monia asioita, joita voimme tehdä tukeaksemme alueita. Ja sanoitte aiemmin, että aikoisitte tehdä enemmän yhteistyötä TG-tutkimuksen ja TG-teollisuuden kanssa. DG-tutkimus, DG-teollisuus ovat olleet olemassa jo pitkän aikaa. Mm, ei ole niin, että pitäisi jatkossa alkaa tehdä lähempää yhteistyötä. Olisi pitänyt tehdä jo. Ja mitä tulee alueisiin, niin haluaisin vain muistuttaa siitä, että Euroopan parhaiden yritysten konsortio parhaiden yliopistojen, kuten Cambridge, parhaiden yritysten, parhaat yritykset ovat tehneet ehdotuksen, jonka, myö, jonka avulla olisivat halunneet kehittää tällaista kolmiota. Ja vastaus komissiolta oli, että kaupungit ja alueet voisivat olla este innovaatiolle. Ja haluaisin nyt valiokunnan puheenjohtajaa pyytää tarkastelemaan tätä lausuntoa, joka on kyllä melkoinen poliittinen virhe. Myös DG-koulutus oli tässä mukana. Jos me emme muuta ajattelutapaamme, emme ole kilpailukykyisiä, emme voita. Meidän, meidän todella täytyy tulevaisuudessa parantaa juoksuamme. Kiitos. Oikein sydämelliset kiitokset kaikille, kaikille vieraille komission edustajalle, myös komissio on meillä täällä useammin vieraana. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Kiittäisin kollegoita myös. Tämä on torstaisin vähän hankalaa, kun jäseniä täältä vähitellen vähän poistuu, mutta monet kollegat osallistuivat ja varmasti tämä on keskustelu, joka ei mitenkään pääty tähän päivään, tähän hetkeen. Ja poliittista kiistaakin varmasti käydään kysymyksestä tai toisestakin. Tämä on järkevää ja välttämätöntäkin. Mutta tärkeää on se, että teemme työtä edelleen näiden kysymysten parissa ja päästään tuloksiin. Jotkut kollegat puhuivatkin tästä EU 2020 strategiasta ja siitä, että tämän keskeinen tekijä myös EU 2020 strategiassa. Kerran vielä sydämelliset kiitokset. Ja me halusimme todella keskustella teidän kanssanne pitkään. Kiitos oikein paljon siitä, että olitte täällä meitä auttamassa. Kiitos. Ladies and gentlemen. Yeah. No niin, hyvät naiset herrat, jos teille sopii. Okay. Ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Aloitetaan viimeisen esitysistään kohta. Käytimme vähän muutaman minuutin aikaa tähän, kun tässä oli vähän ongelmia, kun näytti siltä, että ongelmia on siinä, kun halusimme tämän kuulemisen jälkeen keskustella 2020-strategiasta ja koordinaattoreiden kanssa puhuimme. Niin minun on lopettava, lopetettava puhuminen, jos, jos täällä on liikaa mölyä muuten. No, koordinaattoreiden kesken sovimme, että EU 2020 ensimmäinen keskustelu käydään tänään ja sen jälkeen kehitellään päätöslauselmaa, koska juuri oltiin sovittu tietystä menettelystä valiokuntien puheenjohtajan kokouksessa sitten valmisteltaisiin tekstiä. No nyt juuri olen kuullut, että yksi suuri ryhmä, sosialistiryhmä, on kirjoittanut parlamentin puhemiehelle ja pyytänyt, että tätä menettelyä muutetaan. Ja viitannut siihen, että tämä ryhmä toivis, toivoisi, että tämä menettely ei mene valiokuntien kautta. No nyt emme tiedä, miltä lopputulos näyttää. Voi olla, että tämä kirje johtaa siihen, että menettely muotoillaankin niin, että menettely ei käy valiokuntien kautta, joten silloin ei kannata keskustella tällä, käydä tällä sellaista keskustelua, josta ei jää mitään jälkeä mihinkään. Ainoa ongelma on se, että saattahan olla niin, että vanhasta menettelystä pidetään kiinni, että toimitaan valikointien puheenjohtajakokouksen kautta. Ja näin en usko, että käy, mutta silloin menettäisimme vähän aikaa, mutta minusta tuntuu, että keskustelu ei ole kovin järkevä ainakaan tänään tämän tiedon jälkeen. Odottaisimme ennemmin sitä, että saamme tiedon siitä, miten menettely toteutuu ja vastuu on puheenjohtajakokouksella. Tässä on näitä kokouksia nyt monenlaisia menevät vähän sekaisin mielessä, mutta joka tapauksessa minä ehdottaisin, että nyt järkevintä olisi ehkä jättää keskustelu sikseen ja odottaa, mitä puheenjohtajakokouksessa päätetään, ja sen jälkeen päättää, mitä teemme. Ja jos meidän pitää nopeasti tehdä päätöksiä, niin meidän täytyy sitten nopeasti toimia koordinaattoreiden kautta. Toivon, että luotatte siihen, että löydämme toimintatavan Bytikofer. Puheenjohtaja, Teidän ehdotuksena on tosiaan kaikkein viisain, ja mikäli odotuksia vasten käykin niin, että sihteeristö ottamatta huomioon valiokuntaa kirjoittaa tämän kirjeen. Hyvä. Toivoisin, että Bytikhofferin kommentti laitettaisiin pöytäkirjaan, että kollega Roil on tehnyt erittäin viisaan ehdotuksen, eli tämä pöytäkirjaan Leikkisikseen, edustaja Odi, halusitteko kommentoida? Ei, no. Edustaja Ulfskog. Uh, yes, I think that is a good uh, proposal. Hyvä ehdotus minustakin. Koska puheenjohtajakokous on tehnyt päätöksen olla käsittelemättä EU 2020 päätöslauselmia valiokunnissa. Mutta 15. huhtikuuta järjestetään toinen kokous ajatu, tästä ajatuksesta, joten mielestäni olisi hyvä päätös olla käymättä keskustelua tänään. Selvä. Voimmeko näin tehdä? Redamadure, sopiiko? Selvä. No sitten tällainen ihmeellinen on, että kokous päättyy. Olisi mielelläni keskustellut täällä vielä tuntisen kanssanne. Tässä tämä tältä päivältä. Kiitos oikein paljon.